Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Avaan kokouksen. Minulla on muutama puheenjohtajan ilmoitus. Kun katsotte esityslistaanne, niin on vaikea nyt demareiden joukossa nähtävästi Täällä on muutamia muutoksia ja olisi ihan hyvä, jos me voisimme kaikki kuunnella tätä yhdessä. Kohta 4 ja kohta 11 on siirretty seuraavalle esityslistalle. Tässä on hieman teknisiä ongelmia kollega Harkinin mietinnössä, joten me emme voi käsitellä kohtaa neljää, emmekä liioin kohtaa numero 11. Eli poistakaapa ne täältä.

Toinen ilmoitus oli nyt tämä nyt mikä syy tahansa, mutta siis nämä nyt ovat vain teknisiä asioita ja joustavia. Sitten käyttämättömää tulkkausta, eli kukaan ei ole ö, ilmoittanut, että ei halua käyttää tulkkausta, kaikki on ihan hoidettu. Sitten luonnollisesti Äh, sadat tuhannet kansalaiset kuuntelevat meitä, koska tämä kokous menee nettiin. Eli aina kun te haluatte äh, pitää älykkään puheenvuoron, niin kuin täällä teette, niin sadat tuhannet kansalaiset seuraavat tarkkaavaisesti puheitanne, joten voimme tätä kautta todellakin informoida ihmisiä. Kiitos. Sitten seuraava kohta. on pöytäkirjat 29-30. toukokuuta ja 19-20. kesäkuuta. Mikäli kellään ei ole niihin huomautettavaa, niin nämä pöytäkirjat on hyväksytty. Onko kellään jotain valittamista? Ei. Kohta neljä on siis poistettu. Ja siksi meillä on nyt tässä hieman enemmän aikaa muille mietinnöille. Äh, kollega Kasa on sairastunut, mutta Hans Becker, joka on meidän dynaaminen ja tehokas jäsenemme, käyttää puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä luen lyhyen esityksen, jonka kollega Kasan on kirjoittanut lausunnostaan. EUlla on selkeät puitteet joilla se ohjaa energiansa ja ilmastopolitiikkaansa vuoteen 2020 asti, joka sisältää erilaisia mm, tavoitteita, kilpailukyvyn, e, kasvun ja työllisyyden edistäminen mukaan lukien. Nyt on aika pohtia uutta vuoden 2030 puitteistoa ilmasto- ja energiapolitiikan alalla. Tämä lausunto tulee vaikuttamaan konsultaatioprosessiin. Tässä keskitytetään työn äh, työntekijöiden valmistamiseen ja teollisen prosessin uudistamiseen. Kiitokset joustostasi. Onko teillä mitään kysymyksiä? Varjoesittelijä? Olkaa hyvä. Äh, mulțumesc, domnule președinte. Kiitoksia äh, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin toivottaa terveyttä herra Kasalle ja olen erittäin iloinen siitä, että kollegamme on täällä äh, häntä korvaamassa. Varjoesittelijänä olen tehnyt useita tarkistuksia ähm, jossa otin huomioon tietenkin energia-alan merkityksen, joka tarkoittaa meille uusia työpaikkoja, mutta myöskin ympäristön suojelun tarve on tärkeä. Ja haluaisin äh, erityisesti ähm, nostaisin sen, että tarvitaan resursseja vihreiden työpaikkojen luomiseen erityisesti PK-yrityksissä, koska PK-yrityksiä tässä koristetaan erityisesti Minua kiinnosti myös työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu, jotta voidaan varmistaa työpaikkojen laatu ja sitten myös koulutus näitä uusia vihreitä työpaikkoja varten, koska nämä ovat erityisiä työpaikkoja ja toivoisin, että eh, tällä alalla olisi yhä enemmän mahdollisuuksia. Ja mielestäni olisi eh, hyvä, jos eh, erityisesti nuoret, jotka ovat hyvin aktiivisia ympäristön suojelussa ja näiden vihreiden työpaikkojen kehittämisessä kiinnostuisivat näistä ja heidät otettaisiin mukaan tähän energia-alalle. Varmasti saamme aikaan hyvän lausunnon ja kiitän teitä kaikkia. Herzlichen Dank. Gibt es weitere? Kiitos. Onko muita varjoesittelijöitä? Ei. Onko muita jäseniä, jotka haluavat käyttää puheenvuoron? Ei. Mutta komissio haluaa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitoksia. Puheenjohtaja Barros, kun hän puhui EUn tilasta, hän totesi selvästi, että komissio tulee esittämään ensi kuussa konkreettisempia ehdotuksia 2030 ilmasto- ja energiapuitteista. Tulevat kuukaudet ovat ratkaisevan tärkeitä, kun määritellään kunnianhimoiset kehykset, jotka perustuvat kolmeen pilarin energia- ja ilmastopolitiikassa, kilpailukyky, toimitusvarmuus ja tietenkin ympäristön kannalta kestävyys. Komissiohan on hyväksynyt vihreän kirjan 2013 maaliskuussa. Aika on tärkeää saada sopimus aikaan nopeasti kolmestakin syystä. Ensinnäkin, että saadaan pitkän aikavälin varmuuden visiota jäsenvaltioille, kansalaisille, investoijille. Nämä ovat aivan, näiden edessä on haaste, pitkät investointisyklit ja tarvitaan investointeihin varmuutta. Toiseksi 2030 puitteet ovat olennaisia, kun löydetään uusia kantoja ajatellen kansainvälisiä neuvotteluita, joita tullaan pitämään 2015 parissa kolmanneksi. Tärkeä asia vielä, 2020-30 puitteet ovat tärkeitä, siksi on tärkeää kehittää vähähiilistä teknologiaa, että se edistää taloudellista kasvua Euroopassa ja luo työpaikkoja kaikkiin jäsenvaltioihin. Tällä tavalla komissio on tyytyväinen keskustelun valiokunnan kanssa ja tämän valiokunnan panos on tärkeää tähän, tälle asialle. Vielä lopuksi haluan todeta, että tähän mennessä työmarkkinaosapuolet ovat osallistuneet tähän keskusteluun aktiivisesti ja sosiaalinen ja työllisyysulottuvuus korostuu myös komission asian käsittelyssä. Kiitos. Eine weitere Wort. Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. 24. lokakuuta kello 12 on tarkistusten määräaika ja äänestys on joulukuussa ja täysistunto sitten ensi vuonna 2014 helmikuussa. No, esityslistalla vitosen jälkeen tulee kuutonen. Kohta kuusi. Patrick Lelyärik, kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma. Olkaa hyvä. Merci, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää siitä, että sosiaali- ja työllisyysasian valiokunta päättää ottaa kantaa terässuunnitelmaan. Tähän liittyy tämä lausuntomme. Kun esitän teille tätä lausuntoa, niin tulee kyllä vähän liikuttunutkin ajatus mieleen ajatellen Mital-työntekijä, joka viime päivin ihan hiljattain teki itsemurhan. Hän jätti aika järkyttävän kirjeen työtovereilleen ja perheelleen. Uskon, että tämä aika hirvittäväkin teko, jonka hän teki tilanteen paineessa, koskee meitä aivan erityisesti ja kun annamme lausunnon terästoimintasuunnitelmasta, meidän pitää ajatella häntä ja hänen työtovereitaan. Tällä sektorilla niin kuin muillakin jatkuvasti tulee sellainen ajatus, jonka mukaisesti olisi liikakapasiteettia. Tämä ehkä selittää nämä uudelleenjärjestelyt sektorilla, mutta pitää kuitenkin myöntää, että edessä on aika huomattavakin ristiriita, koska pikkuhiljaa puretaan työvälineitä, niitä heikennetään ja pyritään sopeutua, sopeutumaan lyhyellä aikavälillä suhdanteisiin, mutta toisaalta VTO on ennakoinut, että 50 prosentilla teräksen kysyntä tulisi kasvamaan vuoteen 2025 mennessä ja näin ollen pitäisi pystyä ratkaisemaan tällainen ristiriitaisuus asianmukaisella hyvällä tavalla eikä suostua teollisen kapasiteetin purkamiseen työpaikkojen menetyksenä. Ei se ole mikään fataliteetti. Mehän tiedämme hyvin, minkälaisia seurauksia sillä on. Tämä on hyvin tiedossa. Ikävä kyllä, tässä jo mainitsinkin yhden. Mutta tässä on kyseessä teollis- kokonaiset teollisuusalueet, jotka kärsivät huomattavasti sadat tuhannet ty- työntekijät, joutuvat työttömiksi, nuorisolla ei ole tulevaisuutta, menetetään tietotaitoa tulevaisuuden varalta ja markkin markkinoilla jylläävät monikansalliset yritykset muualta maailmasta. Sitten viiteen ehdotukseen tässä lausunnossa. Ensinnäkin ensimmäisessä pyritään esittämään ajatus, jonka mukaisesti meidän kaikkien kolmen toimielimen EU:ssa pitäisi globaalilla johdonmukaisella koordinoidulla tavalla käsittelemään ottaen huomioon kaikki elementit, eikä toimia niin kuin tällä hetkellä teemme, että alakohtaisesti suhtaudutaan pääosastojen mukaisesti komissiossa näihin kysymyksiin. Ja me itsekin täällä parlamentissa toimii hiukan näin, koska nämä eri valiokunnat, jotka täällä tekevät työtä, niin suhtautuvat tällä tavalla kapealaisesti. Sitten toinen kysymys tämä liittyy, voidaan seuraamukseen, jotka tiedämme, niin äh, teräsen hiilisopimuksen jälkeen 2002, jos annetaan tukimahdollisuuksia äh, teollisuudelle, niin nyt ei enää olekaan mahdollista tukea julkisesti tätä sektoria, joka on kuitenkin strategisesti tärkeä. Mutta mutta on muitakin kilpailevia sektoreita, tai joita voidaan pitää kilpailuna, mutta ne kuitenkin voivat nauttia valtion tuosta, erityisesti viittaan alumiiniin. Tämä kysymys meidän pitää siis pystyä ratkaisemaan, ja me ehdotammekin että antaisimme sellaisen lausunnon, jonka mukaisesti olisi mahdollista tukea tätä sektoria myös. Sitten kolmas kysymys koskee seurauksia, joita syntyy tästä tuen puutteesta, varsin usein se johto, johtaa johtuen välttämättömyydestä tai pakosta sopeutua niin sanottuihin ö, suhdanteisiin ja ryhdytään uudelleenjärjestelyyn. Niillähän on se tunnetut seuraukset varsin usein oheistoimia ei ole tarpeeksi tai tätä kaikkea ei ennakoida tarpeeksi. Ja tältä kannalta katsottuna minun mielestäni pitää uudelleen tukeutua mietintöön, jonka kollegamme Aleksandro Serkas aikanaan laati työntekijöiden informoinnista ja konsultaatiosta muutostilanteissa teollisesti ajatellen. EAY on sanonut, että se tukee tätä mietintöä. Ikävä kyllä uskon kuitenkin, että komista, komission pitäisi tarkastella hiukan vähemmän väheksyen tätä tekstiä ja tutustua siihen ja varsin pikaisesti. Sitten neljäs kysymys koskee tukea, jota annetaan muutosprosessissa, meillä tuetaan työntekijöitä, jotka joutuvat uhreiksi erityisesti tarvitaan uusi, viittaan tässä uuteen globalisaatiorahastoon, siitähän nyt taas nykyään uudestaankin keskustellaan, mutta käytän tilaisuutta hyväkseni ja sanon, että olisi huonoa politiikkaa, jos sen tasoa jotakin laskettaisiin. Sitten viides kohta esitetään tämä valiokuntamme säännöllisesti esittämä pyyntö, nimittäin vaaditaan uutta eurooppalaista työterveys- ja työturvallisuusstrategiaa. Meidän pitää käsitellä vaikeuksia ja ammattien hankaluutta äh, terästeollisuudessa, miten se vaikuttaa ihmisten terveyteen, stressi, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet. Nämä vaikutukset paitsi pitäisi ottaa huomioon silloinkin, kun lasketaan eläkeoikeuksia näiden henkilöiden kohdalla. Tässä hyvät kollegat viisi eri kohtaa lausunnossa ja tietenkin jokainen teistä sitten tulee esittämään tarkistuksia tai esittää kommentteja. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Frederik Daden, joka on sosiaalidemokraattien varjoesittelijä. Ole hyvä. Merci, president. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ennen tästä asiasta mutta sitä ennen kuitenkin yhdyn siihen, mitä kollegani sanoi tästä liesiläisestä terästeollisuuden työntekijästä. Olen itse liesistä ja siksi tämä on minulle tärkeä traaginen kysymys. Tämän tapahtuman pitääkin muistuttaa meitä siitä, että Tällainen te- tehtaiden sulkeminen aiheuttaa epätoivoa työntekijöiden parissa ja näistä kansainväliset yritykset päättävät. Ja EUn pitäisi pystyä reagoimaan näissä tilanteissa ja mielestäni pitäisi muistuttaa tästä myös komis- tästä komissiota siksi, että on tärkeää ryhtyä toimiin, jotta voidaan erityisesti psykologisesti auttaa ihmisiä, jotka joutuvat tehtaiden tai työpaikkojen menetyksen uhriksi. Sitten mitä tulee tähän lausuntoluonnokseen. Täällä on moniakin aiheita, jotka, joita pitäisikin käsitellä EU-ssa. Tässähän niitä juuri äsken esittele kävi läpi. Tarvitaan tar- tar- investoinnit, se tulee hyvin tässä esille sitten puhutaan komissiosta, joka ei pysty vaikuttamaan uudella järjestelyllä, niin pitäisi tarkistaa myös valtion tukisääntöjä, jotta voitaisiin tukea sektoria sitten eurooppalaisista rakennemuutossäännöistä pitäisi puhua sitten tuen pitäisi pysyä jatkuvasti. Ja sitten puhuttiin työsuojelukysymyksestä. Nämä ovat kaikki minullekin tärkeitä kysymyksiä. Ja tarkistuksella tulen ehkä vahvistamaan näitä kohtia ja täydentämään niitä vielä. Erityisesti ajattelen sitä kohtaa, jossa puhutaan monikansallisyritysten teollista strategiaa. Niitä silloin niin, niihin pitää suhtautua tiukemmin, jos ne sulkevat tehtaita harkitsematta. Tähän asiaan pitää palata lausunnossa ja sitten myös julkisen tahon pitää joissakin olosuhteissa tuke, voida tukea ala, jotta voidaan saada vauhtia joillekin terästehtaille esimerkiksi. Ja sitten Pitää ottaa huomioon myös unionin kauppapolitiikka ja pitää tätä kautta toimia polkumyynti-ilmiötä vastaan. Ja jos investoinnit eh, tällä tärkeällä strategisella alalla, niin kuin minun omassa vaalipiirissä, niin silloin ei pidä laiminlyödä myöskään investointeja perussektoreihin, vaikka tämä onkin niin tärkeä sektori. Sitten pitää pystyä vahvistamaan yhteyttä serkasmietintöön, mitä tulee sosiaalisen vuoropuheluun ja vahvistaa, niin kuin äskenkin sanottiin, tarvitaan tällaisia mahdollisuuksia psykologiselle tuelle työntekijöille. Pitää todellakin korostaa, kuinka tärkeää yhteinen terästeollisuus on. Tarvitaan kunnolliset resurssit ja tarvitaan sopivaa sääntelyä myös. Tällaista asioista haluaisin tehdä tarkistuksia, mutta kuitenkin ihan samassa hengessä kuin esittelijäkin. Kiitos. Merci beaucoup, Frederic. Kiitos, Frederic Ja ja sitten Phil Bennion liberaalien nimissä, ole hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Kiitän esittelijää hänen lausunnostaan tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Terästeollisuus on vielä ja tulee toivottavasti tulevaisuudessakin olemaan tärkeä Euroopalle. Ei pelkästään itsensä äh, takia, vaan koska se on tärkeä myös muille teollisuuden aloille, esimerkiksi autoteollisuudelle, äh, rakennusteollisuudelle ja niin poispäin. Myös uusiutuvalla sektorilla tarvitsemme vahvaa terästeollisuutta, eikä äh, jos emme halua tuoda Eurooppaan kaikkea herra Dardenin eh, pointit siitä, että ylikansalliset yhtiöt yrittävät, yrittävät sulkeutua, eh, olen samaa mieltä siitä ja myöskin siitä, että täytyy varoa polkumyyntiä, koska tätä eh, löytyy useilta sektoreilta. Mutta on useita asioita, jotka vaikuttavat tähän. En usko, että on sopivaa, että keskitymme ainoastaan yhteen ja tässä lausunnossa keskitytään ainoastaan Ähm, hallinnon äh, yritykseen saada voittoa investoinneista ja palkoista. No, äh, yrityksen on, mm, hallinto yleensä yrittää saada voittoa, se on aika selvää. Mutta tässä on useita kysymyksiä. Yksi osa on kysyntä ja tarjonta, yksi osa on ehkä polkumyynti ja kolmas osa on mahdollisesti energiahinnat ympäri maailmaa. Ja meidän pitäisi katsoa kaikkia näitä tekijöitä eikä keskittyä vain yhteen tekijään. Olen myös katsonut komission tiedonantoa tästä asiasta ja olen huomannut, että ovat jo määritelleet valtion tuki säännöt niin, että niitä voidaan käyttää tällä sektorilla tutkimuksessa ja koulutuksessa esimerkiksi. Eli tärkeää on, että näitä nykyisiä sääntöjä käytettäisiin tehokkaasti eikä vaadittaisi niiden täyttä uudistusta. Ja sitten olen sitä mieltä, että EU-määrärahoja pitäisi käyttää koulutukseen. Se on erityisen tärkeää tällaisessa teollisessa siirtymävaiheessa, joten Odotan kovasti yhteistyötä esittelijän kanssa tämän lausunnon parissa. Kiitoksia. Kiitos ja komissiosta. Onko täällä? Olkaa hyvä. Bonjour, donc je vais m'exprimer en français. Hyvää huomenta. Ensinnä haluaisin kiittää työllisyysasian valiokuntaa päätöksestä laatia lausunnon johdan raaka-aine- ja metalliyksikköä komissiossa ja haluaisin sanoa, että me tuemme pitkälti näitä kohtia, joita lausunnonlaatija on esittänyt aivan erityisesti, on sellaisia kohtia, joista hän puhui, ja olemme sitä aivan samaa mieltä, nimittäin tarvitaan kokonaisuusnäkemys, koska varsin liian usein tehdään sellaista politiikkaa, joka on e, rajoittunutta tai kapealaista ja silloin syntyy huomattavia kumulatiivisia vaikutuksia ja tämä johtuu siitä, että varsin usein eri osastot eri sektoreilla komissiossa eivät käy tarvittavaa vuoropuhelua keskenään tämän takia terästeollisuuden kohdalla ja tämä on tavallaan jatkoa toimintasuunnitelmalle, jonka, joka teillä on edessänne, ollaan tehty tällainen tutkimus eri lainsäädännön vaikutuksista terästeollisuuteen. Se on nyt saatavissa komission verkkosivuilla ja se näyttää, minkälainen vaikutus eri lainsäädännöstä yhteisössä on ollut tälle sektorille. Tämä on ensimmäinen kerta, kun komissio on tällaisen tehtävän suorittanut terästä teollisuuttahan on joskus laiminlyöty, niin kuin tekin sanottiin, ja tällä kertaa sitä todellakin otettu esille korostetusta, koska ensimmäistä kertaa tosiaan tällainen tutkimus on tehty, ja se osoittaakin, että aivan erityisesti kriisin aikana huomattavaa vaikutusta on syntynyt yhteisön lainsäädännöstä sektorille. Sitten toinen kohta, otitte tämäkin esille, nimittäin että ehtosopimus on päättynyt ja äh, niin kuin parlamentin jäsen sanoi, nyt voidaan jo antaa tiettyjä valtion tukia erityisesti tutkimukseen ja kehitykseen, mutta samanaikaisesti komissio on äh, lähtemässä liikkeelle julkisessa kuulemismenettelyssä, mitä tulee uudelleenjärjestelyihin rakennemuutoksiin. Nyt sitä pitää, pitää miettiä, pitääkö teräs ottaa mukaan vai ei tähän tuen piiriin julkisen kuulemisen jälkeen voidaan sitten tiivistää nämä kannat. Sitten nämä kuusi prioriteettia, jotka valiokunta on ottanut esille terästeollisuudesta. Sosiaalinen ulottuvuus on selvä prioriteetti komissiollekin, kuten tekin sanoitte, tämä traaginen Liesin tapahtuma muutama päivä sitten osoittaa, että tässä on kyse varsin konkreettisista kysymyksistä ja tämän takia sosiaalinen ulottuvuus on tärkeää. Ensinnäkin sen takia, miten, miten me autetaan rakennemuutostoimissa. Niitähän tulee tapahtumaan paljon. Globalisaatiohan jyllää tällä alalla. Se on jo pitkään ollut näin. Sitten toinen asia, niin kuin tiedätte, tulee olemaan siirtymävaihe kohti uudenlaista sulatusteknologiaa ja yhä enemmän tullaan käyttämään sähköisiä uuneja johtuen ympäristökyvystä. Ne tarvitsevat vähemmän työntekijöitä ja tietysti jos on vähemmän työtä, vaikkakin pidetään teollisuutta täällä, mutta kun teknologia muuttuu, niin työpaikkoja vähenee, koska tämä on vähemmän työvoimaa valtaista. Joten tässäkin tarvitaan tukea. Eikä ole kyse vain uudelleenjärjestystä, vaan tähän liittyy myös koulutuspuoli tähän sosiaalisen ulottuvuuteen. Terästeollisuus on sellaista alaa, jossa on tietotaitoja, joita pitää pystyä säilyttämään täällä Euroopassa, joten tässä tarvitaan myös tätä säilytyspuolta. Sitten viimeinen kohta, josta puhuisin, nimittäin niin kuin sanoitte, tällä hetkellä olemme läpikäymässä kriisiä kärsiä ja myös terässektori kärsii, koska erityisesti kun ajatellaan rakenneteollisuutta ja autoteollisuutta, nehän, niiden toiminta on vähenemässä ja näin myös teräksen kysyntä vähenee, vähenee mutta komission toimintasuunnitelmassa on kuitenkin tietoja, jotka osoittavat, että vuoteen 30 mennessä kasvua kyllä tulee olemaan tällä sektorilla. Siksi tämän kasvun pitää toteutua täällä Euroopassa ja meidän pitää säilyttää asemamme teräksen tuottajina maailmassa. Sitten viimeinen kohta, josta puhuisin, tämä liittyy kaupallisiin puolustusmekanismeihin. Niin kuin täällä sanottiin, ei ole kyse siitä, että harjoitettaisiin protektionismista protektionistista politiikkaa, mutta pitää käyttää kuitenkin näitä instrumentteja hyväksi, joita meillä kaupan alalla on. Ja komissio on ehdottanut sitä, että uudistettaisiin kauppapuolustusvälineitä ja tästä juuri keskustellaan neuvoston ja parlamentinkin kesken, joten keho, tässä toimintasuunnitelmassa kehotamme parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään mahdollisimman nopeasti kaupan puolustamiseen liittyvien välineiden uudistamisen. Minulla on paljon muutakin sanottavaa, mutta aika on vähän, joten lopettelenpa tähän. Merci, monsieur. Kiitos. Ja lopuksi vielä sitten esittelijä Patrikille kaksi minuuttia, koska sen jälkeen äänestämme. Kyllä tietysti kiitän kaikkia, jotka kertoivat mielipiteistään. Niin meillähän mitään suurta erimielisyyttä ei todellakaan ole. Meillä on erittäin merkittävä työpohja jo valmiina. Panin valppaasti merkille kaiken, mitä täällä sanottiin, ja Viittaan muun muassa siihen, mitä Erik Darden sanoi, minkälaisia haasteita liittyy esimerkiksi yhteiseen teollisuuspolitiikkaan. Sitten mitä tulee kauppapolitiikkaan, ehkä pitää vahvistaa tätä puolta, koska tietysti markkinatilanne saa meille sellaiseen kilpailuasemaan, joka, jota on vaikea ylläpitää. Otan vastaan nämä ehdotukset sitten tulevina päivinä, viikkoina voimme yhdessä vielä parantaa tätä lausuntoa. Kiitos. Kiitos. Tarkistusten määräaika on 24. lokakuuta kello 12. Nyt sitten lähdemme äänestämään. Ensin tärkein kysymys, onko kaikilla kortti, äänestyskortti mukana? Se auttaa huomattavasti Sosiaalinen ulottuvuus, emun sosiaalinen ulottuvuus. Äh, esittelijänä meidän puheenjohtajamme Beres. Tarkistus. Niin siis, joo. 1 und Nummer 7. Es wurde vorgeschlagen. Täällä ehdotetaan, että äänestämme tarkistuksista 1 ja 7 on blok puolesta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 17 puolesta 12 vastaan. Tarkistus 2 Kornelisenilta puolesta vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Dankeschön. Abstimmung. Äänestys päättyy. Kuusitoista puolesta, 19 vastaan, hylätty. Kolme puolesta, vastaan, tyhjää, Nelonen on vedetty takaisin. Eli siitä ei tarvitse äänestää viisi puolesta. Vastaan. Hylätty. Kuusi. On vedetty takaisin. Kahdeksan. Yhteen sopiva puolesta. Vastaan. Tarkistetaan kahdeksan. Oh, uh, six is withdrawn. Yes. It's a new information. Ai se vedätte takaisin. Kuutonen. Kahdeksan. Numero kahdeksan. Voimmeko äänestää? Commission. On the commission communication. Uh, we've got them in the wrong order, that's why. Ne ovat väärässä järjestyksessä, siitä se johtuu. Okei. Okay. Tämä on tämä komission tiedonanto. Kohta kahdeksan. Philip Bannion. Puolesta vastaan. Ai, tehdään tämä koneellisesti. Die Abstimmung ist eröffnet. Äänestys alkaa. Herzlichen Dank. Die Abstimmung ist geschlossen. Das Ergebnis? 18 puolesta 16 vastaan. Filip, voitit. Yhdeksän on vedetty takaisin. Kymmenen. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Öffnet. Dankeschön. Und das Ergebnis? 17. 17 puolesta 16 vastaan. No niin, ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys on päättynyt. 28 puolesta, 6 vastaan ja 2 tyhjää. Sitten siirrymme tähän toiseen Beresin mietintöön. Unblock 1 ja 10 puolesta vastaan. Eli tarkistamme tämän koneellisesti. Äänestys alkaa. Numero yksi ja kymmenen. Äänestys päättyy. 17 puolesta, 16 vastaan ja kaksi tyhjää. Numero 2. Puolesta. okay, what, what, what is the result? Mikä tämä tulo, tulos oli ensimmäisessä kohdassa? 17 puolesta, 16 vastaan ja kaksi tyhjää. Tietenkin se on hyväksytty. Ei tähän mitään suuria enemmistöjä tarvita. Numero kaksi. Cornelsen ja muut äänet puolesta, vastaan. Hoidetaan tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. 18 puolesta, 17 vastaan ja yksi tyhjä. Hyväksy. Kolme puolesta vastaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. 17 puolesta, 20 vastaan, ei tyhjiä, hylätty. Numero 5. Ei, vaan neljä. Puolesta, vastaan, koneellisesti. Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 17 puolesta 20 vastaan hylätty. Tarkistus 7. Vastaan. Hylätty. Kuusi. Penineltä puolesta vastaan hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Yhdeksän on vedetty takaisin. Yksitoista puolesta <coughs> vastaan hylätty. 12 on vedetty takaisin. 13 Penianelta puolesta vastaan hylätty. 14 puolesta vastaan Tarkistamme numero 14 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. No se oli selvä. 15 puolesta 20 vastaan. Numero 15 puolesta vastaan. Sama enemmistö eli hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Die Abstimmung ist geschlossen. Se Ja 17 puolesta, 17 vastaan, kaksi tyhjää. Se on hylätty. Sitten suullinen kysymys. Espanjaa. Laitan tässä nyt kuulokkeet päälle. Señor presidente. Puheenjohtaja, uskon tai en tiedä, onko meillä mahdollisuus laatia päätöslauselma, jos, jossa osettaisiin e-, esiin poliittisen ryhmän välinen ero, mutta ei kuitenkaan kysytä tällä hetkellä täs, tätä. En tiedä, onko, otetaanko se huomioon tämä pelkkä kysymys. Emme halua tässä mitään poliittista kysymystä esittää. Joka tapauksessa näin tiukka äänestystulos pitäisi toimia samalla tavalla kuin näissä tarkistuksissa. En tiedä, hyväksytäänkö tarkistus, joka tavallaan ylittää tai ohittaa tämän tekstin. Samaa enemmistö tässäkin tarvittaisiin. Ja, vielen Dank, Alessandro. Kiitos. sabayori. Äänekur, en én azt gondolom, hogy megtörtént egy szavazás. Minä uskon, että meillä on ollut äänestys, meillä on tulos, meidän pitää ottaa se huomioon. Me emme äänestäneet tätä vastaan mitenkään sattumalta, koska me itse asiassa ajattelemme, että tämä on perustuslain vastaista ja se haittaa jäsenvaltioita, mikä haluaa osallistua tähän. Minä en halua osallistua sosialistien vaalikampanjaan, näinkin voisin asian sanoa. Kiitoksia. Tatsu, Alessandro. Señor presidente, la puheenjohtaja. Toinen huomio on aivan naurettava ja ensimmäinen taas absurdi, koska ei täällä ole mitään perustuslakia, eikä tämä voi olla perustuslaillinenkaan. Kysykää vaikka neuvostolta, jos parlamentti ei voi kysyä, kysyä neuvostolta, mitä se on mieltä komission lausumasta, niin silloin herra Orin mukaan tästä parlamentti olla hiljaa ja jos me haluamme aivan uutta politiikkaa ja silloin parlamentilla ei enää olisi mitään sanavaltaa näissä kysymyksissä. Äh, Siitä huolimatta äänestämme nimittäin tästä suullisesta kysymyksestä samasta aiheesta. Ai, ah, me olemme jo äänestäneet. No hyvä. Eli siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan, mikäli sitelle sopii. Tatjana Tsanokan mietintö yhteisen työvoimaa koskevan otantatutkimuksen järjestäminen. Tarkistus neljä. Puolesta. Danke, wer ist dagegen? Vastaan. Ja, danke. klare Mehrheit abgelehnt. Hylätty. Und Punkte 5 bis 8 en bloc. 5-8 en bloc puolesta. Vastaan selkeästi hylätty. Suullinen tarkistus, budjetti kakkonen. Onko tämän suhteen ongelmia? Ei. Puolesta. Hyväksytty. Kompromissi E. Puolesta. Selkeä enemmistö, kiitos. Kompromissi F. Selkeä enemmistö. Kompromissi G, niin kuin Gustav puolesta. Selvä enemmistö. Tarkistus 24 Essajalta puolesta. Selkeä enemmistö. Kompromissi A. Selkeä enemmistö. Kompromissi B. Selkeä enemmistö. Tarkistus kaksi. Vastaan. Hylätty. Kompromissi C puolesta. Selkeä enemmistö. Numero D, niin kuin Dura, puolesta. 18 Kostellolta puolesta. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisesti. Äänestys päättyy. 22, nein Quatsch, 32. 32 puolesta, kaksi vastaan, kaksi tyhjää. Kolme tyhjää. Ja sitten lainsäädäntöpäätöslausumaehdotus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 30 puolesta, kaksi vastaan, kolme tyhjää. Ja sitten haluammeko lähteä neuvottelemaan? Tässä pitää olla 26 paikalla vähintään, eli voimme äänestää. Äänestys alkaa. Noin, kiitoksia. Äänestys päättyy. 31 puolesta, kolme vastaan, kaksi tyhjää. Ja onnittelut esittelijälle luonnollisesti. Seuraava on Jean Lambertin mietintö. Jean ei ole paikas, paikalla, mutta mietintöhän on täällä. Kompromissi B. Puolesta Danke sehr. Akzeptiert. Hyväksytty. Kompromissi C, niin kuin Kesar, puolesta, vastaan. Selkeä enemmistö puolesta. Nähtävästi hyväksytty. 14 puolesta vastaan 15 puolesta vastaan 16 puolesta vastaan kompromissi D puolesta enemmistö 18 puolesta vastaan. Selvä enemmistö vastaan. 20 Bänilöltä puolesta. Puolesta. Vastaan. Selvä enemmistö puolesta. Sitten 21 äh, puolesta. Vastaan puolesta, äh, hyväksytty. Kompromissi E puolesta, hyväksytty. 25 esittelijältä puolesta. Ah, se raukeaa. Ja. Emme äänestä siitä. Sitten kompromissi F enemmistön puolesta. Tarkistus 1 Jean Lambertilta puolesta Ja sitten kompromissi A. Ja enemmistö puolesta. Ja sitten numero kolme. Vastaan selvästi enemmistö puolesta. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys päättyy. kolme puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut Jean Lambertille. Välittänette hänelle nämä onnittelut. Ja nyt sitten kollega Kasan mietintö. Euroopan vähittäiskaupan toimintasuunnitelma kaikkien toimijoiden eduksi. Aloittamme kompromissi aalla puolesta. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tarkistetaan tämä. Sehän on niin hauskaa. Koneellisesti tarkistaminen. Äänestys alkaa. Uudelleen. E, emme me ole vielä edes lopettaneet. clarify what, what is the... Selventää, mit, mikä tämä kompromissin numero on. Ja, Also, le trois. Number three Numero... numero kolme. No ihan hyvä, että teemme tämän nyt sitten koneellisesti. Numero kolme. Milan Chaborno äänestys päättyy. 20 puolesta 16 vastaan, ei tyhjiä. Tarkistus 4 puolesta. Kiitos, enemmistö. 5. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Selvä enemmistö. Toinen osa puolesta. Vastaan Tarkistamme koneellisesti. Den Teil Nummer 2. Und die Abstimmung ist geschlossen. Äänestys päättyy. 19 puolesta, 17 vastaan, ei tyhjää. Kompromissi B. Puolesta. Selkeä enemmistö. Tarkistus puolesta. Selvä enemmistö. Tarkistus 11 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Selvä enemmistö. Toinen osa. Ai, siinä on suunnilleen tarkistus alderyhmältä. Kukaan ei vastusta sitä. Puolesta toinen osa. Selkeä enemmistö puolesta. Recommends therefore that the social partners partners where relevant puolesta. Vastaan. Enemmistö vastaan. No, no sanot, mitä se lukee, että ensimmäinen osahan hyväksyttiin. Sava, sinulla on kysymys. Thomas, enää voi teljesen világos a második rész. Ei nyt ollut aivan selvää. Toinen osa oli yhdessä tarkistuksen kanssa, e, joten ei meidän tarvitse äänestää sitä uudelleen. Mehän äänestimme siitä jo, joten <clears throat> minun mielestäni äänestimme tämän toisen osan puolesta, me äänestimme siitä. Joten se on jo hyväksytty. Mutta se vaan näyttää siltä vähän oudolta listassa sen takia. Ja Ensimmäinen osa numero 12 puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta 16 vastaan. Kaksi tyhjää. Toinen osa puolesta. Hyväksytty. Kiitos. Tarkistus 13 puolesta. Hyväksytty 14 ja tässä taas suullinen tarkistus esittelijältä puolesta. Kiitos. Selvä enemmistö. 15 puolesta. Kompromissi C. Se on hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Selvä enemmistö. 21. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Kiitos. Vastaan. Tarkistetaan. Toinen osa. Äänestys päättyy. 16 puolesta, 15 vastaan. Kompromissi D puolesta. Selvä enemmistö. Sitten 24. Unblock ajatteli, mutta tässä nyt näyttää erilaista. 24 puolesta. Selvä enemmistö. 25 puolesta. Vastaan. Selvä enemmistö puolesta. 26. Voimmeko 26-31 äänestää unblock? 27 ei. Selvä. Joo. Askel askelta 26 puolesta. Enemmistö 27 puolesta. Kiitos. Selvä enemmistö. 28 puolesta. Ei vastaan. Teemme tämän, hoidamme tämän koneellisesti. 28 äänestys alkaa. Kaksikymmentäkolme puolesta, 13 vastaan. 29 puolesta. Vastaan. Tarkistamme koneellisesti. 29. Päät- äänestys on päättynyt. 19 puolesta, 13 vastaan. Ja kolme tyhjää. 30 puolesta. Suuri enemmistö. 31 puolesta. Selvä enemmistö. Ja sitten koneellinen loppuäänestys. Äänestys on päättynyt. Kolmekymmentäneljä puolesta, kaksi vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut David Kasalle. Kiitos. Ne, jotka tulivat hieman myöhemmin, niin Harkinin mietintöä, mietinnöstä ei äänestetä. Tässä oli tiettyjä teknisiä ongelmia. Kaikki ne, joiden täytyy nyt lähteä muihin valiokuntiin, voivat sen tehdä, koska äänestys on nyt päättynyt ja nyt sitten keskustelemme muista aiheista. Nyt normaalisti käsittelisimme kohtaa 12, mutta Ria huomenna ei ole vielä paikalla. Tätä täytyy siirtää. Joten siirrymme kohtaan 20 ja 21, jotka oli siirretty eteenpäin. Frederik Darden, sinulla on kaksi mietintöä. Ja nyt käymme tästä sitten mielenkiintoisen yhteiskeskustelun. Ole hyvä. Merci, president. Je vous... Kiitoksia puheenjohtaja. Ehdottaisin, että käsittelemme näitä kahta samassa, jos sopii. Itse asiassa täällä olemme puhuneet siitä, että otettaisiin huomioon näitä tarkistuksia, mutta ehkä hiukan muistuttaisin taustoista lausunnossani. ja miten päädyin tähän tekstiin ja täydentäviin tarkistuksiin ryhmässämme. Olemme sitä mieltä, että ehdotukset eivät tule, ei, ei ole hyväksi, että vapautetaan liikaa toimintaa. Se ei tule parantamaan varmuutta, turvallisuutta, äh, käyttömahdollisuuksia eikä kilpailutilannekaan parane suhteessa muihin liikennemuotoihin, eikä tule vähentämään myöskään kustannuksia käyttäjille tai maksuja tässä mielessä edessä oli tavallaan valinta, joko annetaan vain tällainen lausunto, että hylätään tämä ehdotus, tai sitten oltaisiin hiukan hienovaraisempia ja näin voitaisiin lykätä näitä ajatuksia, jotka sisältyvät ehdotuksiin. Ja näin päätimme tehdä näissä tarkistuksissa, jotta voisimme käyttää hyväksemme kapasiteettia, joka meillä on, voida vaikuttaa tähän lopputekstiin. Mitä tulee hallinnointiin, tarkoituksenamme on pois kaikki nämä Kiinan muurit eri toimijoiden rakenteiden välillä. Tämä on tärkeä elementti, on pitänyt kiinni näistä rajoituksista sitten, mitä tulee julkisen palvelun velvoitteeseen. Meillä on, pyrimme poistamaan täysin komission ehdotukset ja antaa ne kansallisille viranomaisille, että voidaan suoraan myöntää näitä sopimuksia, josta meillä mahdollista sitten toisella tasolla lisättäisiin kattoja huomattavasti ja kolmanneksi lykättäisiin täytäntöönpanopäivämäärää. Tämän lisäksi eri aiheita, sosiaalisempia sellaisia, on tullut esille erityisesti mitä tulee henkilökunnan suojelu ja hen- pakollinen henkilökunnan siirto ja muut oikeudet ja sitten sosiaalisen vuoropuhelun vahvistaminen, lainsäädännön soveltaminen, henkilökunnan kohdalla sitten tarvittavaa vastavuoroisuutta ja markkinoiden avaamisessa jäsenvaltioiden kesken. Mitä voidaan todeta tarkistukset, joita on varsin paljon tehty, voidaan todeta, että mitä tulee hallinnointiin ja julkisen palvelun velvoitteeseen, ollaan pitkälti samaa mieltä oltu EPPn tarkistusten kohdalla tuosta teemoista sitten, sama koske GUEA ja vihreitä, sitten eh, liberaaleja ja odotinkin tätä hiukan ajatellen kollegani puheenvuoroa aikaisemmin. Pyritään enemmän monimuotoisuutta ja joskus toimitaan varsin eh, radikaalisti eri tavalla. Tämän voin tässä vaiheessa todeta ja me tulemme laatimaan kompromissiehdotuksia, jotta sitten voitaisiin koota näitä eri tarkistuksia synteettisempään muotoon. Merci beaucoup, cher Frédéric. Kiitos, Frederik. Meillä on täällä puhelista. Ensinnäkin Luxemburgista Jean Bach ja sen jälkeen Benjen. Ole hyvä. Ja, vielen dank. Kiitos Thomas, kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä Frederik Tardenin kanssa – meidän täytyy tehdä valinta. Hän on tehnyt valinnan ja me sen hyväksymme. Eli tote, totaalinen hylkääminen olisi, ei, ei auttaisi meitä eteenpäin tässä vaikeassa asiassa. Olen me sitä mieltä, että rautatiet Euroopassa on tavallaan hoidettava kuntoon niin, että kykenemme käsittelemään asiaa. Fredrik puhuu näistä muureista ja liikennevaliokunnassa me olemme puhuneet tästä usean otteeseen ja me olemme, minä olen aina sanonut sitä, että emme me kykene yhtäläistä rautatieverkostoa tänne saamaan, koska meillä on niin erilaisia kulttuureita ja maantieteellisiä ja alueellisia ominaispiirteitä, jotka pitää huomioida. Ja sen vuoksi jäsenvaltiot jäsenvaltioiden, no, jäsenvaltioilla pitäisi olla joustovaraa niin, että he voisivat käyttää omia verkkojaan parhaalla tavalla asiakkaiden hyväksi. Muu johtaisi valtaviin hallinnollisiin taakkoihin ja se ei ole järkeä. Vielä siihen, mitä Fredrik Darden sanoi, meidän täytyisi huomioida henkilökunnan koulutus vahvemmin ja sertifiointi toisin kuin tai samanaikaisesti meidän täytyisi huomioida myös turvallisuusnäkökulmat. Ne liittyvät koulutukseen hyvin läheisesti. Ja sen vuoksi tässä tulisi toimia vahvemmin. Tärkeää on myös, jos tulee näitä haltuunottoja, Tästä olemme puhuneet liikennevaliokunnassa. Jos tulee tällainen, ostetaan, otetaan haltuun, niin silloin tarvitaan lisäsuojelua komission ehdotusten lisäksi, koska komissio on viitannut olemassa olevaan lainsäädäntöön. Meidän täytyy mennä pidemmälle. Ja olen vakuuttunut siitä, että Fredrik Darden yhdessä meidän kanssamme kykenee laatimaan kompromissitarkistuksia työntekijöiden suojelemiseksi. Kiitokset. Tämä oli EPP. Sitten liberaalit. Phil Benian, on hyvä. Kiitoksia. Felix Bakker on varjoesittelijä näistä kahdesta asiasta, mutta hän itse asiassa on nyt Tallinnassa TEN 10 neuvotteluissa ja tämähän kuuluu liikennevaliokunnan asioihin. Ja näin minä ja hän pitkälti jaamme tämän liikennevaliokunnan kannan rautatiepaketissa. Me teemme yhdessä työtä tässä asiassa päävaliokunnan kanssa. Ja tämän takia yhdessä olemme tehneet aika paljonkin tarkistuksia markkinoiden avaamisesta. Meissä tämä on välttämätöntä antaa rautatiemarkkinoiden vapauttaa täysi potentiaalinsa. Meidän pitää miettiä, mitä tällä modaalimuutoksella pyritään aikaan saamaan. Teemme siis työtä todisteiden pohja, todennettujen asioiden pohjalta, mitä oikeastaan tämä modaalinen muutos tuo mukana. Ja tämä on johtanut meidän työtämme. Filip haluaa korostaa sitä, että markkinoiden avaiminen ei tarkoita sosiaalista dumppausta. Näin ei ainakaan ole tapahtunut niissä esimerkkeissä, joita meillä on ollut. Jos tarkastellaan tietoja Ruotsista ja Iso-Britannista, joissa on avattu markkinat varhaisimmissa vaiheissa, ne niin olemme todenneet, nämä ainoat kaksi maata, joissa markkinat ovat kasvaneet tällä kaudella ja jos kuningaskunnassa lähes kaksinkertaistuneet, joten minun mielestäni Tämä on kyllä hyvä esimerkki, jota pitää tarkastella. Nämä maat eivät ole kärsineet heikoista työmarkkinoista päinvastoin. On, mahdollisuudet ovat lisääntyneet, palkat ovat nousseet ja työllisyyden taso on myös noussut. Tämänhetkinen rautatiemarkkinatilanne EU-ssa ei toimi kunnolla ja jos puolustetaan status quota, se ei auta markkinoita millään tavalla tässä tavallaan Balkan, balkanisoidaan tämä tilanne, on varsin vai, mehän yritämme tässä luoda yhtenäistä rautatiealuetta. Palveluiden laatu, sitä pitää parantaa rautateillä. Tässä mennään pieleen. Tällä hetkellä valtiot eivät näe, että asiakkaat ovat tyytymättömiä ja se ei ole niille tärkein, tärkein kysymys. Siksi Filip uskoo, että avoimen pääsyn alussa pitäisi olla sääntö. Jäsenvaltiot tietenkin vieläkin voivat vaatia julkisen palvelun velvoitetta. Tämä on toiminut varsin hyvin Isossa Britanniassa jopa pitkän matkan reiteillä ja tämä on ollut todella onnistunut toimintaa ja olemme nähneet tuloksena, että myös eh, yhteydet, yhteyksiä on enemmän. Tämä johtuu lakisääteisen tarjouskilpailuihin eh, mm, sitten on tehnyt tarkistuksia ja pyrkinyt selvittämään näitä asioita. Ajoitusta komissio ehdottaa, siitä pitäisi pitää kiinni ja tehdä jopa tiukemmaksi, koska lisäviivästymiset vain johtavat suurempaan tehottomuuteen rautatiemarkkinoilla. Filip on tehnyt tarkistuksen, jossa puhutaan minimipalvelutasosta, jos tapahtuu lakkoja ja sitten toimitaan pienellä henkilöstömäärällä. Näin otetaan tietyt takeet junamatkustajillekin. Jo nyt on eurooppalaisen sosiaalisen sääntöjen henkilökunnalle rautateille neljäs rautatiepaketti ja nämä säännöt sikseen. Tämä tapahtuu y- tämänhetkisten kansallisten sääntöjen kanssa sosiaalisista standardeista ja lisä- lisäyksiä tehdään sosiaaliseen lainsäädäntöön Euroopan rautatiemarkkinoilla meistä Filippin mielestä toimielimellinen ero round, infrastruktuurin hallinnoijan ja liikenteenharjoittajan välillä on tärkeää, jotta voidaan varmistaa yhtäläiset mahdollisuudet ja että vältetään epäselvät rahavirrat. Näin pyritään varmistamaan paremmat, paremman palvelun tasoja ja tähänhän tässä paketissa pyritään. Mitä tulee taloudelliseen tasapainotestiin, olen tehnyt yhdessä Filipin kanssa tarkistuksen, että tällaisia testejä otettaisiin käyttöön myös julkisen palvelun aloittajille, jolloin on jo mahdollinen vapaa pääsy tähän toimintaan. Tämä varmistaa, että nämä tässäkin suojella näitä vapaan pääsyn palvelualoja. Filip haluaa keskustella näistä tarkistusta vielä enemmän sitten esittelijän ja muiden varjoistelijoiden kanssa. Elisabeth Schröder. Kiitos ja sitten vihreitten Elisabeth Schröder, sinä olet varjoistelijä. Niin, niin paljonkin. Ja minulla on useita tarkistuksia, joita olen tehnyt ja haluaisin nyt mielellään esittelijältä tietää, mitä hän näistä tarkistuksista pitää. Tämähän on meille ryhmänä erittäin tärkeä asia. Minun tarkistukseni tuohon kysymykseen, jossa on kyse infrastruktuurin ja rautateiden hallinnoinnin välillä, niin siinä keskityttiin erityisesti valiokuntamme toimivaltuuksiin ja siihen kysymykseen, että miten käsittelemme työntekijöitä, koska on aivan selvää, että tämä on hyvin vaikea paketti, sillä on hyvin paljon erilaisia vaikutuksia jäsenvaltioissa. Kuitenkaan meidän ei tulisi sulkea silmiämme siltä, että eurooppalaistumista tapahtuu ja meidän tehtävämme tässä vaiheessa on se, että määrittelemme vähimmäisstandardeja työllisyysalalla, mitä kollega Pahta sanoi liittyen koulutukseen ja sertifiointiin, mutta myös mitä tulee siihen suojaan, jota työntekijöillä on, kun rakennemuutoksiin ryhdytään, niin olen samaa mieltä. Ja jossa näiden työntekijöiden tärkeä tietotaito ei vaan saa heittää hukkaan. Tämä on sanottava aivan selvästi. Nämä ovat todella asiantuntijoita. Tässä on kyse erilaista verkostoitumisesta, esimerkiksi korjaus, yritykset, jotka korjaavat laitteistoa. E, jos tämä kaikki jaetaan, niin kuin komission ehdotuksessa tehdään, niin sitten tuloksena on se, että tämä tietotaito katoaa. Tämä on suuri hävikki Euroopalle. Tämän suuntaisia tarkistuksia olen tehnyt ja olisin mielelläni tiennyt, mitä mieltä esittelijä niistä on. Tämä toinen asiakirja, joka mielestäni tulee nyt väärään äh, aikaan, se on ihan turha. Meillä on äh, äh, lähiliikenteen, lähiliikenteen avoimuus, Euroopassa. Mu sanoimme silloin, että kaikki ei saa olla vapautettua, koska meillä on velvollisuus tarjota palveluja erityisesti syrjäisillä alueilla. Tämä ei varmasti koske Belgiaa ja Luxemburgia, mutta kaikkia suuria valtioita, joissa on hyvin pieniä paikakuntia, jotka ovat hyvin syrjäisellä seudulla, jotka josta asukkaat mielellään kuitenkin matkaisivat sieltä vielä jonnekin ja iltaisin pääsivät vielä takaisin. Ja kun tämä ensimmäinen vapauttaminen tapahtui, niin me sanoimme, että meillä on vastuu näistä seuduista ja että tämä velvollisuus tarjota palveluja näihin äh, syrjäisille alueille. Ajattelen tässä esimerkiksi tiettyjä laaksoja ja niin poispäin, jotka haluavat kuitenkin olla yhteydessä ulkomaailmaan, niin se on varmistettava. Siksi meillä on tämä erityissäännös ja nyt komissio on vain heivannut sen äh, roskakoriin. Minusta tämä on suuri ongelma, siksi olen tehnyt tarkistuksia, joilla korostetaan tätä ähm, tätä palvelun tarjoamisen velvollisuutta. Tämä ajatus, että Euroopassa voidaan yhdellä lipulla matkustaa yhdestä paikasta toiseen, tämä liikennevaliokunnan ehdotus, niin sitä voin kyllä tukea, että meillä olisi tällaista yhtenäisyyttä. Jos meillä on alueellista yhtenäisyyttä kahden alueen välillä niin, että on vain yksi lippu, jolla voi matkustaa yhdestä paikakunnalta toiselle, niin se on erittäin vaikea, koska on eroja siinä, asuuko suuressa kaupungissa ja käyttää lähiliikennettä. Mm, mm, tämä on kannattavaa yrityksille vai onko sitten maaseudulla? Ja hinnat ovat kaupungeissa usein korkeampia kuin mihin maaseudun asukkaat ovat, pystyvät maksamaan, vaikka ovatkin täysin riippuvaisia näistä palveluista. Joten nämä sosiaaliset aspektit. Jos ei kuulu rikkaisiin maassa, niin pitää pystyä kuitenkin vielä käyttämään julkista liikennettä, pystyä maksamaan lippunsa niin, että nämä syrjäiset seudut saavat tällaisen peruspalvelun, että eikä vain kerran viikossa sieltä kulkisi jotain, vaan ainakin aamulla ja illalla niin te ihmiset voivat vaikka teatterissa käydä. Ja nämä ovat mielestäni erittäin tärkeitä kysymyksiä ja siihen suuntaisia tarkistuksia olen tehnyt. Minulle on tärkeää se, että rakenteet ylläpidetään niin, että ne palvelevat ihmistä, niin olisin kovin kiinnostunut siitä, mitä esittelijä tästä tykkää. European Commission. Kiitos. Ja sitten Euroopan komissio. Onko täällä ketään, joka haluaa puhua komission nimissä? Oui, merci, monsieur le président. Namen damit sagen für unsere Protokolle? Merci beaucoup. Sanoisitteko kyllä nimenne? Liégeois. Edi Liégeois. Diilia Sua, kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä näiden kahden ehdotuksen kohdalla samoin valiokuntaa kokonaisuudessaan, jotka ovat, täällä on tehty tarkistuksia. Tässä on kyse kahdesta tärkeästä tekstistä, jotka ovat olennaisen tärkeitä rautatiesektorille sikäli, että ne koskevat toisaalta rautatieyritysten rakennetta ja toisaalta rakennetta ja toimintaa palvelumarkkinoilla alueilla. Ennen kuin kommentoin tarkistuksia, jotka ovat varsin tärkeitä, niin sitä ennen haluaisin kommentoida yhtä tärkeää kohtaa näissä ehdotuksissa, sosiaalinen puoli nimittäin. Komission ehdotuksen tarkoituksena on lisätä ja parantaa rautatiepalveluiden laatua ja lisätä myös palveluiden määrää, jota tarjotaan kansalaisille. Tietysti kaiken pitää toteutua niin, että tiukasti noudatetaan työntekijän oikeuksia. Tässä mielessä haluaisin muistuttaa siitä, että Euroopan lainsäädäntö jo nyt ottaa huomioon työntekijöiden suojelusäännöt, erityisesti mitä tulee asetuksen, joka koskee julkisen palvelun velvoitetta vuodelta 2007 siinä annetaan mahdollisuus siirtää työntekijöitä heidän oikeuksiaan silloin, kun operaattori muuttuu. On siis tällaisia suojaavia sääntöjä, tulee tulevat työntekijän oikeuksia. Euroopassa on olemassa myös monia sääntöjä, jotka suojelevat työntekijöitä myös kansallisella tasolla aivan erityisesti mitä tulee työehtosopimuksiin. Sitten haluaisin ottaa esille myös sen, että jäsenvaltiot, jotka ovat avanneet markkinansa kilpailulle, erityisesti yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi, niin voidaan näiden kohdalla todeta, että ei ole menetty työpaikkoja. Päinvastoin työpaikkojen määrä on lisääntynyt rautatiesektorilla niin kuin aivan oikein tästä muistutti herra Benjon sitten vielä lopuksi komissio on sitä mieltä, että markkinoiden avaamista ei pidä nähdä minään riskinä ja vaarana työntekijöillä, vaan mahdollisuutena, joka luo työpaikkoja. Mitä tulee sitten asetuksen tarkistuksen johtuen julkisen palvelun sopimuksesta vuodelta 2007 on moniakin tarkistuksia, joita komissio ikävä kyllä ei voi tukea. Komissio on sitä mieltä, että periaate, kun myönnetään julkisen palvelun sopimuksia tarjouskilpailujen pohjalta, sen pitää olla yleisenä sääntönä vallassa. Ja niin kuin vaikutusanalyysissäkin todetaan, niin tämä on mukana komission ehdotuksessa, ehdotetaan, että hyöty, tehokkuusedut ovat 20 äh, prosenttia. Tämä ei ole johdu vain komission laskelmista, vaan myös tulosta on saatu käytännössä jäsenvaltioista, jotka käyttävät näitä tarjouskilpailuja, erityisesti Saksaan, on Saksaan tutkittu. Tämän argumentin lisäksi, joka liittyy tehokkuuteen ja tarjouskilpailuihin. niin meistä on myös tärkeää korostaa sitä, kuinka tärkeää avoimuus on, kun käytetään julkisia varoja. Tämä on sääntö, joka ohjaa julkisia markkinoita Euroopassa ja komissiossa emme ymmärrä, minkä takia tästä pitäisi tehdä jonkinlainen poikkeus rautatiesektorilla. Vielä lopuksi tästä asiasta komissio on sitä mieltä, että kaikki muutokset, jotka pystyvät heikentämään tai poistamaan komission ehdotuksen ja tämän julkisen palvelun sopimuksen myöntämisen ei ole oikeansuuntaista toimintaa. On aivan selvää, että siirtymävaihe pitää myöntää, jotta vastuuviranomaiset ja yritykset voivat sopeutua uuteen tilanteeseen, rakenteeseen ja osallistua tarjouskilpailuihin. Komissio ehdottaa päivämäärät, jossa pitää kohtuullisena nimittäin 2000 19. Komissio ei voi tukea päivämäärää, joka lykkäisi markkinoiden avaamisen vuoteen 2029. Sehän johtaisi siihen, että jäsenvaltiot voisivat myöntää sopimuksia suoraan ilman avoimuutta 15 vuoden ajan, siis sopimukset päättyisivät sitten vuonna 2044 tästä kohdasta vielä, mitä tulee näihin pieni, vähempiarvoisiin sopimuksiin, joita voidaan myöntää komission mukaan suoraan, niin siinä komissio ehdottaa kynnystä, joka on tämmöistä minimisääntö 5 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että sopimus on 15 vuoden aikaisia 75 miljoonaa euroa olisi tässä komissiosta ei ole mitään opetuksen syytä lykä, nostaa tätä 10 miljoonaan euroon vuodessa. Sitten vielä lyhyesti, mitä tulee 2012-44 direktiiviin. Tämä erottamisperiaate rataverkon haltijoiden ja liikenteenharjoittajien välillä. Tässä komission mielestä tarvitaan sellaisia sääntöjä, jotka takaavat, että uudet operaattorit eivät joudu syrjinnän alaiseksi, mitä tulee perinteisiin äh, toimijoihin. Komissiosta tarvitaan selkeitä avoimia sääntöjä. Komissio on sitä mieltä, että sen ehdotus on joustava sikäli kun siinä suositaan tällaista erotettua rakennetta näiden kahden välillä, mutta kuitenkin mahdollista sen, että voidaan ylläpitää integroituja äh, rakenteita noudattaen tiettyjä sääntöjä, joita kutsutaan juuri täksi Kiinan muuriksi. Vielä lopuksi mm, kaupallisten palveluiden markkinoiden avaamisesta, siitä puhutaan myös tässä ehdotuksessa, on välttämätöntä niin kuin esittelijäkin toteaa, että säilytetään tasapaino julkisen palvelun sopimusten ja kaupallisten palveluiden välillä. Komissio haluaa integroida lainsäädäntötekstiin joukon yksityiskohtaisia kriteereitä, joiden kautta voidaan määritellä nämä taloudelliset testit, jos komissiolla nyt ei olekaan mitään pahempia ongelmia, mitä tulee näiden toimien sisältöön, niin komissiosta kuitenkaan ei ole välttämätöntä eikä hyväkään ottaa näitä mukaan lainsäädäntötekstiin. Itse asiassa komissio on jo saanut mandaatin ensimmäisen paketin uudelleenlaatimisen yhteydessä ja laatia näitä sääntöjä niin kuin se on nyt tekemässäkin juuri tällä hetkellä tässä sellaiset niitä kohtia, joista erityisemmin halusin puhua. Toivon, että Tämä äh, antaa ajattelun aihetta esittelijälle ja tämän valiokunnan jäsenelle, kun vievät mietinnön loppuun. Komissio tietenkin on esittelijän ja valiokunnan jäsenten käytettävissä, jos te haluatte lisää tietoja. Kiitoksia. Merci beaucoup, monsieur Liégeois. Kiitos. Ja nyt sitten Frederik, tässä oli paljon kysymyksiä. Toivottavasti sinulla on myös vastauksia. Merci, président. Je voudrais tout d'abord... Kiitos puheenjohtaja Haluaisin ensinnäkin kiittää eri ryhmiä varjoesittelijöitä heidän panoksestaan ja tarkistuksesta aivan erityisesti, joita on tehty. Haluaisin kiittää heitä myös näistä, heidän tämän aamun puheenvuoroista. Samoin kiitän komissiota. Minun täytyy sanoa, että en ole kovinkaan hämmästynyt näihin kommentteihin. Ne ovat ihan linjassa, mitä jo aikaisemmin totesin tarkistusten lukemisen yhteydessä. Ja niin kuin minä sanoin tässä johdannossani niin äsken, niin huomaan, että on paljonkin yhteistä EPPn kanssa, samoin olen varsin lähellä vihreiden ryhmää ja viitan erityisesti tarkistuksiin, joita on tehty Tulen kohta käymään niitä läpi tarkemmin, mutta pitkälti voin kyllä integroida näitä tarkistuksia kompromisseihin ja voimme sitten puhua niistä lähipäivinä lisää. On ihan selvää, että lähestymistapa, jota liberaaliryhmä edusti, on vähän erilainen kuin meillä, vaikkakin tavoitteet ovat kyllä ihan samoja. Pyritään vahvistamaan työllisyyttä, pyritään vahvistamaan rautateiden asemaa, liikennevalikoimissa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta pitää, mielestäni pitää mielessä turvallisuusaspekti. Se on tärkeä kysymys. Myös täytyy ottaa huomioon palvelun saatavuus ja erityisesti alueet, linjat, joilla on vähemmän palveluita ja liikennemahdollisuuksia. Tästä vihreä kollegakin muistutti. Mielestäni meillä on tavoitteet, jotka voivat olla ihan yhteisiäkin, mutta en usko, että asian käsittely on vielä lopussa. Miten näihin tavoitteisiin siis päästään, ja tästä varmasti vielä keskustellaan, ja niin minä tietenkin suhtaudun avoimella tavalla eri ajatuksiin ja argumentteihin, mitä saattaa tulla. Ja olenkin varma, että kun laadimme kompromissitarkistuksia ja äänestyslistoja, niin silloin siinä yhteydessä voimme käydä varsin rikastakin keskustelua. Merci beaucoup, Wir haben vor... Kiitos. Meillä on seuraavanlainen aikataulu 14. marraskuuta. Puhumme kompromisseista ja äänestämme niistä. Ja sitten äh, Tranissa äänestys on 26. marraskuuta ja helmikuussa sitten täysi istunto. Kiitos. Siirrymme Estlisistan kohtaan numero 14. Emun sosiaalinen ulottuvuus. Esittelijä ei voi olla paikalla, koska hän on Vilnassa meitä edustamassa. Mutta ehkäpä täällä joku haluaa jotakin sanoa. Me voimme siis puhua vaikkakaan. Rova Peres ei ole paikalla. Haluaako joku puhua? Okay, you are on the list. Um, Olet listalla. No, hoidetaan tämä hierarkisesti. Chaba Öri aloittaa ja sitten sen jälkeen Phil. Ole hyvä, Chaba. Kiitos, kiitos siitä, että saan puheenvuoron. Olemme tulleet tilanteeseen, jossa voimme puhua hieman yksityiskohtaisemmin näistä kysymyksistä, jotka tulivat äänestyksessäkin esiin. Kun komission tiedonanto julkaistiin, me otimme sen ilolla vastaan. Ensinnäkin sen vuoksi, että me olimme sitä mieltä, että tarvitaan, on hyvin selvä tarve sille, että kun me rakennamme taloudellista unionia ja sen sääntöjä, niin me haluamme yksityiskohtaisempaa informaatiota sen sosiaalisesta vaikutuksesta, joten me halusimme sosiaalisen ulottuvuuden taloudelliselle ulottuvuudelle ja todellakin tuimme tätä ajatusta. Ja meistä oli hyvä ajatus, että meillä on tämä tällainen tulostaulukko, joka löytyy myös komission tiedonannosta, mutta me puhumme tästä, tässä nyt tavallaan mahdollisuudesta saada yksityiskohtaisempi ja vivahtekkaampi kuva, mutta mutta me vastustamme sitä, että sitä vedetään automaattisesti johtopäätöksiä. Meidän mielestämme sosiaalipolitiikka ja sosiaalipolitiikka alana, sinähän EUlla ei ole paljon toimivaltuuksia, ei tässä EUlla ole paljon liikuntavaraa, vaan tässä on kysymys kansallisista strategioista ja sen vuoksi olisi ihan hyvä katsoa näitä laillisia rajoituksia ja analysoida niitä niin että voimme olla varmoja siitä, että suunta viivoilla annetaan oikeanlaista tukea ja ohjausta. Ja jos katsotaan työllisyyssuuntaviivoja, sosiaalista eh, sisällyvyyttä ja sen indikaattoreita, niin mielestäni olisi hyvä, että meillä olisi eh, paremmat analyysit, koska se voisi todellakin auttaa jäsenvaltioita ja antaa niille ajattelemisen aihetta ja ehkäpä uusia hyviä ajatuksia mutta me emme halua mitään automaattisia johtopäätöksiä, jotka vedettäisiin automaattisesti näistä sosiaalisista analyyseistä. Joten eh, me puhumme tässä yhteisistä eurooppalaisista toimivaltuuksissa yhtäältä ja toisaalta kansallisista toimivaltuuksista. Tekstissä on eh, koko joukko ongelmia ja me haluaisimme hieman poistaa täältä tekstiä ja mm, hieman sopeuttaa tätä tekstiä. Mutta olen vakuuttunut siitä, että meillä on mahdollisuus päästä sopimukseen. Pikku hetki, jo no nyt löytyy paperit. Me haluamme poistaa kohdan F O, P, Q, R, S, U, X. Haluamme poistaa kaikki nämä. Ja osan kakkosta. Ja muitakin. Eli siis äh, ihan näin nopeasti tässä keskustelussa. En nyt haluaisi lähteä jokaista pikku yksityiskohtaa käsittelemään, mutta kaiken kaikkiaan me olemme sitä mieltä, että meidän tulisi vastata komission tiedonantoon, että me kunnioitamme jäsenvaltioiden halua säilyttää omat toimivaltuutensa sosiaalipolitiikassa. Me haluamme kunnioittaa perustamissopimuksia ja kun puhutaan tässä poliittisista strategioista, niin siinä parlamentilla pitäisi olla oma roolinsa – ja saada omat ajatuksensa lävitse yhdessä komission ja neuvoston kanssa. Ja me haluamme sanoa sanamme, ja sen täytyy näkyä, heijastua tässä tekstissä. Mutta me haluamme toki istua ja neuvotella kollegoiden kanssa. Um, Kiitos. Chavayori puhui siis EPPn nimissä. Ja sitten kollega Charkas, ole, olkaa hyvä sosiaalidemokraattien koordinaattori. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, tämä on tärkeä vaihe poliittisessa keskustelussa EU-ssa. Vaalikausi on lopullaan. Tämä on uusi kohta ja meillä pitää ollakin rohkeutta ajaa tätä autoa, katsoa eteenpäin eikä vain katsoa taaksepäin sivupeileistä, koska mitä nyt täällä Euroopassa tapahtuu, niin on piirtymässä uudenlainen rakennelma tai arkkitehtuuri tulevaisuuden varalta ja se, mistä nyt keskustelemme ja mitä komissio ehdottaa vaikkakin niin kuin voi äsken todettiin aika varovaisin, tämä uusi arkkitehtuuri ei unohda sosiaalista ulottuvuutta. Uusi emu siihen liittyy sosiaalinen dimensio, jotta ei käy niin kuin nyt on käynyt kun tällaista sosiaalista on, on vain velkaa, on vajetta, taistellaan ja syklejä vastaan, mutta ei ole olemassa minkäänlaista toimintasuunnitelmaa sen suhteen, mitä kansalaiset tapahtuu, niin kuin mitä tapahtuu työmarkkinoille, mitä tapahtuu Euroopan 2020 strategiassa se on tavallaan hävinnyt kriisin jalkoihin, joten minä uskon, että komission tiedonanto monion neuvoston lupausten jälkeen, sen kun puheenjohtaja Barroso jo ilmoitti, mitä tulee tapahtumaan, niin tässä meillä sitten on. Ja nyt meidän täytyy sanoa tässä valiokunnassa se, että tervetuloa vain, koska tämä on tärkeä iso päätös komissiolta. Tässä ollaan ihan offensiivisia eikä puol- ja meidän valiokunnan pitäisi antaa hiukan sisältöä ja ehdotuksia sosiaalista ulottuvuudesta. Tämän takia rakentavassa hengessä haluaisin muistuttaa kollegoja siitä, että juuri olen, että, että neuvosto ei ole täällä mukana keskustelemassa neuvosto ei nyt voi osallistua tähän keskusteluun. Pitäisi kuitenkin käyttää tässä yhteisön metodia parlamentin ja neuvoston välillä haluaisin toistaa tämän kysymyksen myös toveri Orille. On todella ristiriitaista, että silloin kun puhutaan, äh, kans, puhutaan kansallisten parlamentin kanssa, sitten äh, käykin niin, että me emme kuule ollenkaan neuvostoa, mitä mitä neuvosto on sosiaalisen ulottuvuuden äh, tulevasta rakenteesta, joten yritetään sitten tulevina tunteina kutsua neuvostoa paikalle viral- epävirallisesti, mutta sen lisäksi, että keskustelemme tästä päätöslauselmasta, niin sitten vielä se seikka, että nyt puhumme, meidän pitäisi puhua kolmen toimielimen kesken, se olisi tärkeää. On aivan absurdia mielestäni, että puhumme komission tiedonannosta komission ja parlamentin kesken ja ne jäsenvaltiot ovat poissa, samoin siis neuvosto on poissa. Toivon, että tämä asia voitaisiin jotenkin ratkaista. Meillä tietysti on erimielisyyksiä keskuudessamme siitä, minkälainen tämä sosiaalisen pilari pitäisi olla. Sitten vielä, kun ST-ryhmä on tämän mm, tavallaan todennut, niin voimme toivottaa tämän tiedonnan kuitenkin tervetulleeksi. Nyt meillä lopultakin on jotakin, jonka myötä voimme aloittaa uuden tien ja ottaa huomioon sosiaalisia ongelmia ja panna ne tavallaan samalle tasolle kuin Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso ja hallinnointi. Me tulemme tietysti laatimaan tarkistuksia tähän päätöslauselmaan, pyrimme vahvistamaan joitakin kohteita, joita siellä jo kyllä on. Ensinnäkin suoraan sanottuna on kyllä erittäin tärkeää voida sanoa, että komissio tässä antaa meille esittää kysymyksen, joka on välttämättäkin kysymys, mutta jo, että olisi tällainen tulostaulu, erilaisia indikaattoreita, jotta voisimme seurata sosiaalisen epätasapainon kehittymistä. Tämä on välttämätöntä, vaikkakin se on vähän ikävä katsoa joskus itseään peilin. Joskus näyttää, aina sitä näyttää vähän rumalta vanhemmalta joka päivä. Mutta pitää kuitenkin peiliin katsoa, että voi korjata ongelmia. Tämä scoreboard, jota komissio ehdottaa, siinä annetaan viisi olennaista kysymystä, että voidaan tarkastella Euroopan tilannetta. Mutta tästä puuttuu kuitenkin tärkeitä kohteita. Me tulemme tekemään tarkistuksia tästä, jotta vahvistettaisiin tätä ehdotusta, jotta ei un... unohdu lapset, lasten lasten lapset tai muut kysymykset ja pyritään välttämään tällaisia mustia aukkoja, joita liittyy sosiaalisen puoleen Euroopassa. Sitten iso ongelma, siis ei ole tärkeää, että on vain hyvä analyyttinen metodi, mutta paljon puuttuu vielä näistä kohdista, joiden myötä voitaisiin ennakoidavalla tavalla tehdä politiikkaa ja harjoittaa tällaista korjaavaa politiikkaa myös samoin, niin kuin on tehty epätasa makrotalousten epätasapainokysymysten kohdalla, niin pitäisi olla varsin valpas ja varovainen eri kapasiteettien kohdalla, joiden kautta me voimme ennakoida ongelmia ja erityisesti korjata niitä etukäteen. Ja komission tiedonannosta mielestäni puuttuu tällaista. Se on varsin kaukana siitä, että sosiaalista tasapaino korjautuisi tässä kriisissä. Näitä tulemme myös muuttamaan tarkistuksessa. Me tulemme korostamaan ilmeistä syytä sille, että, tai sitä, että talouskriisi perustuu ratkaisevalla tavalla eroihin, joita jäsenvaltioiden välillä on. Euro oli lähes kuolemaisella viime vuonna, kun oli näitä valtavia eroja jäsenvaltioiden kesken. On aivan mahdotonta saada aikaan sisämarkkinoita näin erilaisessa, erilaisessa tilanteessa kun taloudet toimivat niin eri tavoin toisistaan ja erityisesti perusparametrien kohdalla. Emme voi rakentaa Eurooppaa, jos työmarkkinat, jos korkomarkkinat, jos verokysymykset ovat vieläkin niin erilaisia eikä ole minkäänlaista koheesiopolitiikkaa eikä lähentämispolitiikkaa, vaan, vaan erotaan kauemmas toisistaan. Me korostamme sitä, kuinka tärkeitä kysymyksiä nämä ovat, koska tässä olemme dramaattisesti joutuneet todeta, ja, että ei voi olla yhtenäisvaluuttaa ilman koordinoitua yhtäläistä talouspolitiikkaa. Muutaman vuoden päästä tulemme näkemään, että ei voida harjoittaa koordinoitua yhtäläistä politiikkaa, jos sosiaalinen politiikka ei ole myös yhdennettyä. Sehän on ihan mahdotonta. Silloin toimitaan niin toimii aivan sokeasti komission neuvoston kesken, kun puhutaan vaikka nuorisotyöttömyydestä ja edistetään nyt ehkä hiukan jotain liikkuvuutta periferimaista keskusvaltioihin, mutta meillä on kuitenkin tilaisuus selkeästi todeta, että tämä on kaikki kestämättömällä pohjalla. Emme pysty tukemaan periferiamaita, jos tämä työvoima tulee, siirtyy muualle ja köyhtyy vain, ja tämä köyhdyttää enemmän näitä va- periferiamaita. Ei voi olla, että keskus on rikas ja periferia köyhää Meillä ei ole muuta keinoa kuin ottaa huomioon sosiaalinen ulottuvuus, alueellinen kohesio ja niin edelleen. Näissä tulemme tekemään tarkistuksia. Niin kuin herra Orikin, hän puhui aika kapeakatseisesti. Nimittäin kun, kun puhumme sitten tarkistuksesta, niin toivottavasti hän ymmärtää tämän. Tämä ei ole mitään sosiaalista propagandaa muuten. Ei tämä liity ollenkaan vaaleihin en tule edes olemaan itse ehdokkaana vaaleissa. Tässä on kysymys Euroopan tulevaisuudesta. Miljoonien, miljoonien nuorten, työntekijöiden, ihmisten tulevaisuudesta. Jos me jatkamme samoja virheitä toistaen, emme meidän pitäisi nyt tässä toimia älykkäämmin ja saada aikaan toimintasuunnitelma, jotta voimme perust, perus pelastaa sosiaalisen Euroopan ja tätä kautta pelastaa koko Euroopan. Joten tarkistuksia tulee rakentavassa hengessä. Ja työnantajat, anteeksi, tämä ei ole mikään, tämä ilmaisi siis tahtoa päästä kriisistä ulos. Ja silloin voidaan myös saada aikaan parempaa Eurooppaa. Kiitos. Ja, vielen Dank, äh, <clears throat> Alessandro. Kiitos äh, Alessandro. Tämä, me ole, tämä on äh, hyvin äh, herkkä aihe, mutta nyt meillä on tässä aikataulutuksen kanssa hieman ongelmaa. Ehkä me sitten vähemmän aikaa muihin mietintöihin, mutta joka tapauksessa Phil Bannion kertoo vielä oman näkemyksensä. won't take as long. <laughs> Ei minulla noin kauan mene. Mikrofoni. Niin, tämä äh, on äh, mietintö, jota äh, Philip de Becker on varjoesittelijä. Hän kiittää esittelijää mm, työstä tässä, mutta meillä on kuitenkin joitakin kommentteja, kuten voitte odottaa. Kuten edellisessä keskustelussa, me emme kannata tällaisia automaattisia vaku- vakauttajia Euroopan tasolla ja meillä on myös ongelmia O, R, T ja U kappaleiden kohdalla ja aiomme 1, 2, 10 ja 16 kohtien kohdalle tehdä tarkistuksia. Sosiaalisia indikaattoreita on valvottava paremmin ja niillä on tärkeä rooli taloudellisten indikaattorien täydentämisessä mutta me olemme hyvin skeptisiä sen suhteen, että taloudellisia ja sosiaalisia indikaattoreita sekoittaa yhteen tulostaulun. Tämä on minun mielestäni älyllisesti hölynpölyä, koska kyllähän sitä voidaan sitten keksiä ihan minkä tahansa lopputuloksen. Ja mitä tuolla lopputuloksella sitten tehdään? Tämä ajatus seko tällaista sekoitetusta tulostaulusta on mielestäni väärä. Meillä pitäisi olla, olla taloudellinen ö, tulostaulu ja sosiaalisia indikaattoreita ja sellaisia sosiaalisia indikaattoreita, joita voimme, voimme luottaa, jotka voimme ymmärtää. Ja jos teemme näin, niin sitten se on parempi ö, tie eteenpäin. Filip odottaa kovasti keskustelua ja ta, tullaan käymään ensi viikkoina, kun työstetään tätä asiakirjaa. Eh, Kiitos Phil. Ja nyt sitten vihreät. Pystytkö sinä tässä rakentamaan siltoja, hyvä Elisabeth? Hieman selkeyttä, mistä tässä äh, Euroopan parlamentissa äh, on, äh, ollaan yksimielisiä, on se, että ei sanota, että sosiaaliset kysymykset päätetään Euroopan tasolla, vaan kysymys on siitä, kuten rahapolitiikassa, sekin tehdään kansallisella tasolla. Ei kaikki, mitä siellä päätetään, ole Euroopan tasolla. Eli pyrkimys saada tasapainoa myös sosiaalisiin asioihin. Ja Alessandro, tuemme sitä, että, että me emme joudu tällaiseen vinoutumaan – sanon tämän nyt rikkaasta maasta tulevasta, tulevana, mutta sen vuoksi, että tämä vinouma vahingoittaa kaikkia, siitä on kysymys. Ja meidän vihreiden mielestä tämä automaattinen tasapainoväline on välttämätöntä. Se ei ole komission asiakirjassa ja se on huono asia. Kaikki ne makro taloudelliset välineet, jotka antavat äh, mahdollisuuden unionille sen monimuotoisuudesta huolimatta olla tasapainoinen äh, alue. Ja tätä ei nyt ole tässä mukana ja se on ongelma. Eli se, että tässä rikkaat ja köyhät alueet äh, lipuvat kauemmaksi toisistaan koko ajan. Sen vuoksi meidän pitää katsoa ylitse kansallisten rajojen ja katsoa sitä, että jossain yhdessä jäsenvaltiossa köyhyys ja työttömyys ei ole liian korkea sen vuoksi, että tämä äh, vahingoittaa kaikkia jäsenvaltioita, myös rikkaita, sen vuoksi, että kaikki hyötyvät Euroopan unionista ja se on koko tämän komission tiedonannon sisällön pyrkimys. Ja tästähän me nyt sitten teemme päätöslauselman. Meidän tulisi huolehtia, ja sen tiedämmekin, että että tämä taloushallitus tavallaan, siinä on hyvin selkeät toimivaltuudet. Me tiedämme, mitkä ovat EUn toimivaltuudet ja mitkä ovat jäsenvaltioiden toimivaltuudet. Ja me tiedämme, että meillä on menetelmiä mahdollistaa asioita. Eli kysymys on avoimesta koordinoinnista, jossa jäsenvaltiot tekevät päätöksiä kriteerien ylitse. Mutta se, että tämä otettaisiin poliittiselle esityslistalle ja huolehtivat siitä, että se on neuvoston esityslistalla, se ovat me. Näin me teimme myös nuorisotakuussa. Nuorisotakuukaan ei ole mikään Euroopan unionin lainsäädäntöä, vaan se on jäsenvaltioiden päätös avoimen koordinoinnin menettelyn puitteissa. Joten jos me teemme tämän sisällön pohjalta yhteistyötä, niin me pääsemme paljon eteenpäin. Ja se on hyväksi kaikille jäsenvaltioille ja erityisesti niille valtioille, jotka kärsivät eniten kriisistä, mutta eivät nekään pysty nousemaan yksin tuolta suosta. Me tarvitsemme solidaarisuutta, me tarvitsemme Eurooppaa kaiken kaikkiaan kokonaisuutena ja se on ainoa tie ulos tästä kriisistä. Kiitos Elisabetta. Minä en itse käytä puheenvuoroni aikasyistä. syistä Shaba Yri saa vielä ihan, ihan lyhykäisesti, kaksi minuuttia. Kiitoksia siitä, että sain puheenvuoron, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin sanoa Alejandrolle, että selvästikin me yritämme löytää ratkaisun neuvoston suuntaan. Meidän ongelmamme on se, että meillä ei pitäisi olla tätä mielipiteen vaihtoa tältä pohjalta. Mielestäni me ei ole järkeä esittää sellaisia kysymyksiä, joiden vastaukset me jo tiedämme. Jos me esitämme kysymyksiä, voi vastata vain yhdellä tavalla, ottaen huomioon oikeudelliset puitteet, niin sen takia mielestäni tässä näkyy, että vaalit ovat tulossa. En yritä tuomieta sosialisteja. Kaikki yrittävät hyödyntää kaikki mahdollisuudet kampanjointiin, mutta me emme nyt halua osallistua tähän asiaan. Ja jos puhumme köyhyyden torjumisesta, no on maailmanlaajuinen köyhyyden torjumisen teemapäivä, joten meidän täytyy ottaa tämä asia vakavasti, vakavasti lähestyä tätä. Ja uskon, että Euroopan unionilla on, vaikkakin rajallinen määrä välineitä, niin sillä kuitenkin on välineitä. Ja puhumme eroista alueiden välillä meillä on kohesiorahastot ja rakennerahastot, me kaikki tiedämme, että on hyvin vähän rahaa käytettävissä. Noin prosentin budjetti ei ole riittävä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Ehkä olisi mahdollista parantaa koordinointia, ehkä se eh, auttaa saamaan aikaan paremman analyysin. Mutta jos katsotte, mitä on saavutettu, niin eh, en usko, että mm, sitä voidaan ratkaista, jos jäsenvaltiot eivät sitä ratkaise, joten meidän täytyy mennä siihen suuntaan, että sanomme, että EU sosiaalipolitiikan alalla pystyy tuottamaan ratkaisuja. Ei se pysty. Se pystyy tekemään ehdotuksia ja me olemme kumppaneita tässä asiassa ja me tulemme olemaan kumppaneita äh, siinä, että yritämme löytää tavan äh, ratkaista tämän. En halua, että meillä ei ole riittävästi toimivaltaa eikä riittävästi rahaa. Tämä on pääongelmani tässä konseptissa, koska jos katsotaan, missä suuret ongelmat ovat. Puhutte tällaista automaattista mekanismista, mutta meillä ei ole toimivaltuuksia eikä rahaa siihen Euroopan unionissa. Kiinnitämme huomiota siihen, että on vakavia ongelmia tietyissä jäsenvaltioissa. Teemme sen eh, nuorisoaloitteen puitteissa ja EU pystyy antamaan rahoitusapua 6 miljardia euroa, mutta se on vain pisara meressä. Jos haluamme todellakin hyödyntää sitä kunnolla, niin meidän täytyy varmistaa, että saamme aikaan kannustimia, meidän täytyy saada tietoa ja sitten ehkä jäsenvaltioiden täytyy hoitaa nämä tehtävät. Kiitoksia. Das war eine Debatte, die wir aber sicherlich fortsetzen können. Die No, tätä keskustelua voimme taatusti jatkaa. 23. lokakuuta on määräaika tarkistuksille, mutta vain englanniksi olkaa ystävällisiä, koska meillä ei ole aikaa käännökselle. Ja 5. marraskuuta käsittelemme näitä tarkistuksia ja äänestämme. Ja sitten joulukuussa täysistuntoon. Se oli kohta 14. Nyt siirrymme kohtaan 15 esityslistalla sosiaalista suojelua kaikille, myös itsenäisille ammatin harjoittajille. Blinkeviutse. Lyhytkäinen keskustelu. Olkaa hyvä. Ačiū pirmininkė. Iš tiesų yra labai svarbu, kad mūsų komitete turim galimybę se seikka, että voi laatia mietinnön tässä valiokunnassa sosiaalista suojelusta kaikille mukaan lukien itsenäiset ammatinharjoittajat on erittäin tärkeä seikka. Mielestäni on tärkeää voida myös puhua aiheesta Euroopassa erityisesti kontekstissa, jossa budjettileikkauksia tapahtuu ja on ollut EU:ssa samanaikaisesti nopeasti työttömyys on kasvanut. On, tarvitaan enemmän sosiaalipalveluita tässä yhteydessä kuitenkin ihan samassa tilanteessa. Sosiaaliturvabudjetit ovat kärsineet täysillä leikkauksista. Tulot ovat vähentyneet, työttömyys on lisääntynyt ja tämä sitten näkyy sosiaalimaksujen pienenemisenä ja tämä on todella uhannut Euroopan sosiaalista mallia. Minun mietintöni kattaa koko joukon eri aspekteja. Siinä on tavallaan kaksi puolta. Ensimmäinen puoli koskee sosiaaliturvaa kaikille ja toinen osuus käsittelee itsenäisiä ammatinharjoittajia ja heidän sosiaaliturvaansa. Nyt tulen esittämään lyhyesti pääkohtia mietinnöstä. Ensinnä haluan korostaa, että on välttämätöntä kehittää, uudistaa sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta voidaan varmistaa asianmukainen sosiaaliturva kaikille ja pitää myös varmistaa syrjimättömyys. Ja samalla pitää varmistaa, että voidaan joustavasti reagoida demografisiin muutoksiin, ja muutoksiin työmarkkinoilla. Toisaalta meidän täytyy voida varmistaa vastuullinen rahoitus, joka on kestävällä pohjalla erityisesti kriisin kontekstissa. Ja tarvitaan riittävät sosiaaliturvamaksut. Sosiaaliset investoinnit va- varmistavat sen, että voidaan yhdistää sosiaaliset ja taloudelliset tavoitteet toisiinsa. Tämän takia sosiaalisten investointeen pitäisi näyttäytyä ei menoina, vaan ennen kaikkea panostuksena, investointina. Minä vetoaisinkin jäsenvaltioihin, että ne suosisivat nuorisotyöttömyyttä ja ponnistelisivat kovemmin tällä alalla ja varmistaisivat, että nuoria ei syrjitä työmarkkinoilla. Ei myöskään pidä evätä heiltä oikeutta työhön. Jäsenvaltioiden pitää kiinnittää aivan erityistä huomiota kaikkein haavoittuvaisempiin vammaisiin, työttömiin, nuoriin, yksinhuoltajaperheisiin, eläkeläisiin, nuoriin perheisiin. Pitää varmistaa sosiaaliturva näille ihmisryhmille myös. Toisaalta jäsenvaltioiden pitää toimia niin, että sosiaalimaksut, sosiaaliset palvelut ovat mahdollisia erityisesti heille, jotka ovat kaikkein haavoittuvaisemmassa asemassa. Samoin ne, jotka esimerkiksi saattavat tarvita hoitoa pidemmällä aikavälillä. Haluaisin kiinnittää huomionne myös sosiaalipalvelujen saantimahdollisuuksiin maaseuduilla. Edessämmehän on varsin usein sellaisia tilanteita, joissa käytetään hyväksi työntekijöitä – kehottaisin, että toimisimme aktiivisemmin äh, harmaata työtä vastaan. Pitäisi suojella paremmin näitäkin työntekijöitä. Sitten korostaisin, että kun pyritään säästämään, niin siltikään ei ole hyväksyttävää, että normaalit työsopimukset korvataan epätyypillisellä sopimuksella. Tämä lisää epävarmuutta. Vetoaisin komission, että se muuttaisi asetusta, jolla koordinoidaan sosiaaliturvajärjestelmiä. Pyytäisin, että komissio analysoisi tilannetta ja varmistuisi siitä, että muutokset kansallisen lainsäädännössä, mitä tulee työoikeuteen, eivät vaikuta kielteisesti sosiaaliturvaan työntekijöiden kohdalla. Ja pitää myös varmistaa, että turvallisuusperiaatetta vastaan ei rikota. Sitten muutama sana itsenäisistä ammatinharjoittajista, koska olen kiinnittänyt paljon huomiota juuri tähän kysymykseen mietinnössäni. Tässäkin on tiettyjä riskejä jotka pitää ottaa esille. Työllisyys muuttaa muotoaan, työpaikat muuttuvat, on yhä enemmän itsenäisiä ammatinharjoittajia ja on vaara siitä, että kyseiset työntekijät tai tämä työntekijäryhmä ei saakaan tarvittavaa sosiaali- turvaa. Ja tämä monimutkaista politiikkaa, joka harjoitetaan heidän hyväkseen, on vielä se, että ei ole selkeää tunnustettua määritelmää riippumattomasta itsenäistä ammatin harjoittamisesta ja näistä henkilöistä. Siksi vetoankin komission, että se laatisi määritelmän, joka on selkeä, kurinalainen, tätä kautta voidaan sitten määritellä paljon selkeämmin epätyypilliset työt ja kaiken muun tyyppinen itsenäinen ammatinharjoittaminen. Vain näin voimme asianmukaisella tavalla soveltaa sosiaalisia takeita ja sosiaalisia oikeuksia heihinkin. Edelleen pitää voida määritellä ja määritellä hyvin nämä väärät valheelliset itsenäiset ammatinharjoittajat. He voi, tätä voidaan käyttää välineenä, harjoittaa epäreilua kilpailua, mutta se voi olla myös tekosyy sille, että evätään työntekijöiltä tietyt oikeudet, jotka kuitenkin kuuluisivat heille. Näin ollen tälläkin tasolla on riski siitä, että tapahtuu sosiaalista polkumyöntiä, kilpailu vääristyy ja rikotaan oikeuksia vastaan kaikkein tärkeimmät aspektit, joita vielä korostaisin tässä yhteydessä, koska kerran ei ole yhteistä määritelmää tässä, niin siksi on paljon vaikeampaa koordinoida sosiaaliturvakysymyksiä itsenäisten ammatinharjoittajien kohdalla. Tämä voi näkyä myös siinä, että rajoitetaan työntekijöiden vapaata liikkuvuutta. Toiseksi ei ole riittävästi tietoja olemassa itsenäisestä ammatin harjoittamista ja minkä tyyppisiä nämä ammatit ovat. Siksi pitääkin voida valottaa tätä kaikkea yksityiskohtaisemmin tilastotietojen avulla. Näin me voisimme seurata tehokkaammin taloudellista toimintaa eri itsenäisen ammatinharjoittajien ryhmässä ja analysoida sitten kaikkea tätä eh, heidän sukupuolensa, ikänsä, ja niin edelleen pohjalta. Vetoaisin myös jäsenvaltioihin, jotka toimisivat niin, että tapaukset, jotka liittyvät äh, vanhuuteen, vammaisuuteen, vanhempainlomaan, nämä kaikki pitäisi ottaa paremmin huomioon silloin, kun pyritään myöntämään sosiaaliturvaa ammatin harjoittajille. Ne, jotka haluavat tällaisen itsenäisen harjoittajan aseman, pakollisesti heille pitäisi lain mukaan heille pitäisi kertoa heidän oikeuksistaan sosiaaliturvakysymyksissä. Samoin myös muista oikeuksista ja velvoitteista, jotka johtuvat tällaista asemasta. Ja komission ja jäsenvaltioiden pitää varmistaa, että tällaista tietoa todellakin jaetaan näille ihmisille. Haluaisin kiinnittää huomioon myös yhteen työntekijäryhmään, jota on yhä enemmän ja enemmän nimittäin riippumattomat itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka ovat taloudellisesti riippuvaisia. Nämä ovat siis työntekijöitä, jotka johtuen heidän työstään ovat varsin lähellä palkansaajia. Tämän takia heidän sosiaaliset oikeutensa, sosiaaliturvansa täytyy olla varsin lähellä palkansaajien vastaavia. Koska aikaa nyt on rajallisesti, lopetan puheenvuoroni tähän ja odotan sitten kollegojen kommentteja ja varjoesittelijöiden puheenvuoroja. Uskon, että yhdessä pystymme huomattavastikin parantamaan tekstiä. Ich habe vor... Kiitoksia, hyvä esittelijä. Minulla on seuraava, seuraavat varjoesittelijät. Filip Penion on ensimmäinen, joka on pitänyt puheenvuoroa sitten Mari Kornelissen. Ja sitten äh, lista onkin loppu. Katsotaan, onko komissiosta ketään. Phil. <coughs> Yes, sir. Uh- niin. Kiitoksia. Ongelma tässä on tämä on se, että englanninkielinen käännös saatiin vasta eilen iltapäivällä myöhään. Minä olin tästä eilen iltapäivällä, että minä olen nyt vasta niin kuin ihan nopeasti sen, sitä vilkaissut. On muutamia asioita, joita voin kommentoida. Ensinnäkin uskon, että sosiaaliturvan taso ja sosiaaliturvan pääsy, vaikka ne ovatkin tärkeitä kysymyksiä, niin meidän täytyy muistaa, että tämä on jäsenvaltioiden oikeuksiin kuuluva asia, mutta on tietysti hyvä käydä tästä keskustelua. Meidän täytyy kuitenkin olla erittäin varovaisia. Olen myös samaa mieltä siitä, että jäsenvaltion täytyisi ryhtyä käytännön toimenpiteisiin köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi. Ja olen iloinen siitä, että e- esittelijä on huomannut erot eri jäsenvaltioiden välillä tässä asiassa. Olen samaa mieltä esittelijän kanssa siitä, että itsenäinen ammatin harjoittaminen voi olla myönteinen tapa työmarkkinoiden joustavuutta, mutta siinä pitäisi olla riittävän määrä sosiaalista suojelua mukana. Äh, en tiedä, pystyy komissio antamaan meille jonkinlaisen laillisen määritelmän. En, voimme kysyä sitä, mutta se on vaikeaa, koska se riippuu hyvin paljon eri maiden verolainsäädännöstä, koska verotus on jäsenvaltioiden toimivaltuuksissa. Tästä saattaa syntyä se ongelma, että ei saada yhtä määritelmää, joka vastaa sitten kaikkien jäsenvaltioiden erilaisia verotustilanteita. Ja mielestäni tämä ei ole myöskään ole komission toimivaltuuksien mukaista rankaista työnantajia, kun on kyse tällaista väärästä itsenäistä ammatinharjoittamisesta. harjoittamisesta. Tässä ainoat asiat, joita olen ehtinyt tarkastella. Muutama lyhyt asia, siis, kommentti siis ainoastaan, ja odotan kovasti rakentavaa yhteistyötä ensi viikkoina. Kiitos. Ja sitten Mari Kornelisen. Kiitos puheenjohtaja. Minusta on hyvin tärkeää laatia tämä mietintö juuri tällä hetkellä sen vuoksi, että kriisin aikana – emme ole nähneet ainoastaan äh, ammatinharjoittajien määrän lisääntymisen, vaan myös sen, että ihmiset haluavat toimia näin. Koko tämä ajatus siitä, että ihmiset itse valitsisivat tämän ammatin harjoittamisen, koska se antaa heille vapautta toimia innovatiivisemmin, mutta nyt äh, useammista on tullut itsenäisiä ammatinharjoittajia sen vuoksi, että heistä se on pakko. Sen vuoksi, että äh, työnantajat eivät halua palkata työntekijöitä kunnon työsopimuksille. Ja koska esimerkiksi lastenhoidossa on ollut leikkauksia ja sen vuoksi naiset ovat joutuneet ryhtymään itsenäiseksi ammatinharjoittajille määritellekseen omat työpaikkansa ja tuntinsa. Ja sen lisäksi on vielä paljon mobiilia työntekijöitä, joiden työnantajat tavallaan hyödyntävät työntekijöitään varsinkin niissä maissa, joissa vielä on näitä siirtymätoimenpiteitä. Minun oma kotimaani Hollanti on päättänyt ottaa käyttöön nämä tällaiset rajoittavat toimet Kroatiaa vastaan, eli kroatit eivät voi työskennellä Alankomaissa kunnon sopimuksella ja tulevat joko lähetettyinä työntekijöinä tai ammatinharjoittajina. Ja tämä avaa myös mahdollisuuden heidän hyväksikäytölleen. Tämä mielessä pitäen on hyvin tärkeää, että me ryhdymme miettimään keinoja, jolla puuttua tähän asiaan. Varsinkin, koska itsenäiset ammatinharjat, itsenäinen harjoittaminen on tie, köyhy, uusi tie köyhyyteen monissa jäsenvaltioissa. Herra Bennion, olen sitä mieltä, että itsenäisen ammatinharjoittajan tämä määritelmä voisi saada, se, se voi olla hangelmallista. Eli millä tavalla me määrittelemme tämän eh, työntekijän ylipäätään? Sitähän on puhuttu vaikka kuinka monet vuodet. Ja ehkä meidän pitäisi siirtyä enemmänkin tällaiseen eh, isäntävaltion itsenäiseen ammatinharjoittajaan ja sitä kautta pyrkiä välttämään tätä hyväksikäyttöä. En ole katsonut tätä vielä itsekään eh, yksityiskohtaisesti, mutta innolla odotan jatkokeskusteluita esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Onko täällä ketään komissiosta? Olkaa hyvä. Thank you. Kiitoksia. Ihan lyhyesti, koska meillä ei myöskään ollut aikaa mennä mietinnön yksityiskohtiin. Tässä on useita kohtia, joissa olemme samaa mieltä. Sosiaalinen investointi esimerkiksi, mutta tämä ajatus siitä, että on vaikea ähm, löytää yhteistä määritelmää ja korostaisin myös sitä, että tietenkin pidämme laitonta työtä ja äh, tällaista väärää äh, itsenäistä, siis vääriä itsenäisiä ammatinharjoittajia äh, ikään kuin lain kiertämisenä, joten olemme tietoisia useista näistä kysymyksistä, olemme seuraamaan työtä ja kollegani tulevat sitten antamaan enemmän yksityiskohtia toimista, joihin olemme jo ryhtyneet, mutta me siis käsittelemme asiaa useissa asetuksissa ja aloitteissa. Kiitokset. Ja sitten vielä lopuksi Vilja, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka osallistuivat. Kiitän myös Philip Benjonia. Ymmärrän ihan hyvin, että juuri jäsenvaltiot ovat vastuussa sosiaaliturvasta, mutta me olemme täällä lähettämässä poliittista sanomaa erityisesti kriisitilanteessa vielä. Ja mehän tiedämme, että kriisin aikaan kaikkein haavoittuvaisimmat ihmiset eniten ovat kärsineetkin. Ja meidän pitää lähettää sen sortin viesti, jonka mukaisesti EUn ei pidä rangaista näitä haavoittuvaisempia väestöryhmiä. Herra Benjon Maria Cornelissen, samoin komission edustaja, ottivat esille määritelmät. Olen tietoinen siitä seikasta, että on varsin vaikea löytää yhteistä määritelmää, jotta kaikissa jäsenvaltioissa samalla tavalla ymmärrettäisiin nämä kysymykset, mutta komissio voisi ehkä kuitenkin miettiä näitä kriteereitä, joiden mukaisesti voisimme saada aikaan jotakin yhteistä sosiaaliturvakysymyksissä. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Rova Cornelissen on esitellyt oman lausuntonsa naisten asian valiokunnalle ja kiinnitti suurta huomiota naisten sosiaaliturvaan. Tämän ajankohtainen aihekin tässä taloudellisessa tilanteessa. Uskon, että me kaikki, jos teemme yhteistyötä tässä valiokunnassa, me voimme ehkä esitellä sellaisen mietinnön, jolla on suurta merkitystä neuvostolle, komissiolle, kaikille. Ja mitä minun tulee, olen valmis tekemään yhteistyötä kollegojeni kanssa. Kiitos ja jotta me sitten saamme tämän läpi lyöntivoiman. Teemme tarkistuksia 24. lokakuuta määräaika, 25. marraskuuta tätä käsitellään valiokunnassa. Ja sitten helmikuussa täysistunnossa. Yleensä 15 jälkeen tulee 16, mutta me olemme muuttaneet esityslistaa. Nyt meillä on kohta 13 Miten Euroopan unioni voi luoda yrityksille, liiketoiminnalle ja uusyrityksille otollisen ympäristön? Ja kollega McIntyre, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Olen niin iloinen siitä, että meidän valiokuntamme on valmis tekemään tämän oma aloitemietinnön. Meillä oli jo kaksi lausuntoa tästä asiasta. Yksi liittyi rahoituksen äh, saannista, liittyi rahoituksen saantiin toinen byrokratian purkamiseen ja kummatkin saivat täyden tuen tältä valiokunnalta. Kaikki varmasti ymmärrämme, että työllisyys on yksi äh, tärkeimmistä sosiaalista kysymyksistä tällä hetkellä Euroopassa ja toivottavasti pystymme rakentamaan sen työn pohjalle, Eh, jota olemme jo tehneet. Kuten tiedätte, pk-yritykset eh, ja mikroyritykset tarjoavat tällä hetkellä 90 miljoonaa työpaikkaa yksityisellä sektorilla eu ja tässä on huomattavat potentiaalit työpaikkojen luomiseen, kasvuun ja innovaatioon. Erityisesti kun 85 prosenttia kaikista uusista työpaikoista viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana on tullut pk-yrityksistä. Kuitenkin meillä on myös hyvin paljon haasteita, jotka olen yrittänyt nostaa esiin tässä mietinnössä. Olen jakanut sen eri osa-alueihin, esimerkiksi työpaikan luominen, pätevyydet, yrittäjyys. Ja tässä kohdassa on hyvin huolestuttavaa, että se määrä EU-kansalaisia, jotka haluavat olla itsenäisiä ammatinharjoittajia, kuluttajia on laskenut 45 prosentista 37 prosenttia viime vuosina. Edellinen keskusteluhan myöskin käsitteli tätä asiaa. On kuitenkin tärkeää, että yrittäjyyteen kannustetaan aivan varhaisesta iästä lähtien ja yliopistossakin niin, että yrityksen perustaminen on helpompaa ihmisille ja myöskin annetaan mahdollisuus toiseen toiseen mahdollisuuteen, jos on eh, rehellisiä yrittäjiä, jotka eivät ehkä ole onnistuneet ensimmäisessä yrityksessään. Mielenkiintoista on myös se, että hyvin paljon keskitytään sellaisiin kysymyksiin kuin refit, joka tulee komissiolta. Ja ähm, REFIT-ohjelman keski, täytyy keskittyä yksinkertaistamiseen. E, silloin voitaisiin parhaiten vähentää yrityksiin kohdistuvaa taakkaa. Meidän tulisi toivottaa tervetulleeksi se, mitä komissio on tehnyt. Noin äm, 35 000 erilaista äh, oikeudellista vaatimusta on poistettu. Äm, viime vuosina ja tällä tavoin säästetään 27 miljardia puntaa ja vielä enemmän euroina. Ja ensi viikolla eh, herra Barroso aikoo eh, neuvostolle ehdottaa eh, uusia toimenpiteitä EUn sääntelyn purkamiseksi. Yhdistyneessä kuningaskunnassa pääministeri on ollut liiketoimintatyöryhmän, joka on tehnyt mietinnön, jossa on nostettu esiin erilaisia hankalia sääntöjä, jotka vähentävät brittiyritysten kilpailukykyä e, ja myöskin erityiskysymyksiä, jotka liittyvät e, yrityksiin, jotka vievät maasta tai jotka ovat uusia yrityksiä. Ja pääministeri on kirjoittanut toisille EU-johtajille, jotta saataisiin aikaan konkreettisia toimenpiteitä liiallisen turhan lainsäädännön poistamiseksi, kun ne tapaavat ensi viikolla Brysselissä. Tämä on tärkeä toimenpide. Eh, eurooppalaiset säännöt eh, usein eh, lähtevät hyvästä ajatuksesta, mutta sitten ne ikään kuin ne ikään kuin harhautuvat tiellään ja tällä saattaa olla haitallisia vaikutuksia. Me tunnemme tämän. Myös pienet yritykset kärsivät erityisesti byrokratiasta. Olen erittäin iloinen siitä, että ennen kuin tein tämän mietinnön, niin meillä oli kuulemistilaisuus täällä valiokunnassa, jossa tarkasteltiin hyvin paljon erilaisia näkemyksiä ja näkökulmia. Ja tämä on hyvin kiistanalainen kysymys ja eräs kiistanalaisimmista kysymyksistä on työterveys ja turvallisuus. Ja äh, kuten kuulemisessakin sanottiin, niin haluaisin osoittaa, että haluamme tässä vähentää byrokratiaa, emme työturvallisuuden tasoa. Jos vähemmänne monimutkaisuutta ja helpotamme pk-yritysten sille sitä, että he pystyvät noudattamaan sääntöjä, niin silloin me itse asiassa parannamme työturvallisuutta. No sitten on useita näkemyksiä siitä, miten voitaisiin mm, torjua työttömyyttä ja luoda työpaikkoja. Ja toivottavasti voimme mm, tehdä hyvää yhteistyötä ja löytää jonkun kultaisen keskitien täällä valiokunnassa. Ja olen valmis ottamaan huomioon mahdollisimman paljon kommentteja ja odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa tämän mietinnön parissa. Mielestäni on erittäin tärkeää, että saamme aikaan konkreettisia ehdotuksia, joita jäsenvaltiot ja yritykset voivat hyödyntää. Kiitos varjoesittelijöistä. Mari, sinä käytät puheenvuoron. No selvä, kyllä, kiitos. Kiitos eh, edustaja McIntyre. Suurelta osin me voimme tukea sitä, että autetaan PK-yrityksiä käynnistymään. On hyvin tärkeää, että ne saavat oikeaa informaatiota ja että he saavat luottoja. Mutta sen lisäksi täytyy myös miettiä joustavia työmarkkinoita jota me emme niin tue, mitä ette varmaankaan hämmästele, mutta sen sijaan me kuitenkin tuemme esimerkiksi mahdollisuutta oppia työpaikalla, samoin kuin hallinnon leikkaamista. Mutta osa tästä byrokratiasta on olemassa sen vuoksi, että sitä kautta suojellaan työntekijöitä. Ja sitten taas tämä työpaikalla oppiminen tarjoaisi nuorille ihmisille mahdollisuuden työmarkkinoilla saada kokemusta, mutta sitä ei välttämättä siitä ei kuitenkaan saa tulla keinoa äh, hyväksikäyttää nuoria halpana työvoimana. Varmasti minä tässä nyt tulen jonkun verran tarkistuksia tekemään. Ja toivon mukaan saamme sitten hyvän mietinnön. Kiitos. Kiitos Marie. Sitten sosiaalidemokraattien äh, varjoesittelijä Sergio. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että tämä mietintö, siellä on monia puutteita, mitä tulee PK-yrityksiin, mikä on ongelma niillä on luoda työpaikkoja Euroopassa. Tämä on varsin epätasapainossakin, kun ajatellaan ongelmia, joita tässä käsitellään. Esimerkiksi, mitä Rova Kodensen sanoi, niistä kysymyksistä, jotka liittyvät sosiaalisiin kustannuksiin, työmarkkinoihin ja työmarkkinauudistuksiin. Vilpitys tämä menee varsin emme todellakaan voi tukea tätä mietintöä, jos ei korjata näitä virheitä. Ensinnäkin, koska on ihan totta, että kuluvat maksut ovat iso osa pk-yritysten menoeristä, mutta esimerkiksi voidaan kiinnittää huomiota viisikin kertaa mainitaan sosiaaliset maksut, palkkamaksut, koskaan ei viitata esimerkiksi energian hintoihin, energiamaksuihin, jotka ovat iso, iso osa yrityksen sama prosenttiosuus kuin palkkamenot. Jos me haluamme, että pk-yritysten ongelmat Euroopassa korjataan, mitä tulee näihin kiinteisiin kuluihin ja erityisesti mitä tulee kiinteisiin palkka kuluihin. Ja jos sitten kysytään se, että joku palkansaaja, joka tekee työtä näissä pk-yrityksissä tai sosiaalimaksuja maksetaan, jotta voidaan varmistaa hänen eläkeensä, jos se on niin kuin ongelma luoda työpaikkoja enemmän kuin vaikka menot, joita menee, kulut, joita menee energiaan, niin silloin kun tämä on virheistä keskustelua ja ollaan aivan väärillä teillä. Esimerkiksi voin olla kyllä samaa mieltä esittelijän kanssa sikäli, että on välttämätöntä tarkistaa normistoa, että poistetaan liikaa byrokratiaa, mutta kun poistetaan byrokratiaa, ja sitten pyritään purkamaan sääntelyä, niin siinä on kyllä iso ero. Ei kyse ei ole enää tulkinnasta, vaan ihan erilaista aikomuksistakin. Minä uskon, että kun halutaan poistaa liikaa byrokratiaa ja halutaan parantaa yksinkertaistamista toimintatavoissa, kun luodaan yrityksiä niin edelleen, niin siitä olen kyllä samaa mieltä. Pitää ottaa huomioon pk-yrityksen koko, mutta ennen kaikkea, jos näin halutaan tehdä, niin silloin pitää toimia varsin konkreettisesti, kun tehdään ehdotuksia koska jos me yleisesti ottaen viittaamme työaikadirektiivin työterveyteen ja turvallisuuteen, ja pyydetään suurempaa joustoa tai suurempaa määrää sääntelyä, niin sd ryhmälle tämä ei ole kyllä ihan sitä, mihin pitäisi pyrkiä, kun pyritään vähentämään byrokratiaa, vaan silloin voitaisiin avata ovi oikeuksien purkamiselle. Tämä on tällainen ehdoton punainen rajallinen, jota emme tule suvaitsemaan. Ja sitten on varmasti joitakin puutteita, joita ei odota huomioon tässä luonnoksessa. Uskon, että voimme niitä vielä hiukan Työstä Kiinnittää paljon huomiota se muun muassa, kun e PK-yritykset Euroopassa ennen kaikkea pyytävät tai sanotaan, että ne on ongelmia rahoituksen kanssa. Ne eivät saa luottoa erityisesti Etelä-Euroopan maissa tai luotto, jota ne saavat, on liian kallista verrattuna lainoihin, joita saadaan keskuspankin koroilla, niin silloin kyllä kiinnittää huomioon niin se, että siihen ei ollenkaan tässä puututa. Kun ajatellaan tätä vähäistä luoton, tai edullisen luoton määrää, joka päätyy todellakin yritykselle, niin luottohan oikeastaan menee pääasiassa suurille yrityksille, eikä päädy ollenkaan pk-yritykseen. Meillä on tämä äh, luottokriisi, jota ei käsitellä ollenkaan. Täällä ei mainita aloitetta joka tehtiin muutama kuukausi siitä, e, sitten, että käyttäisin osa äh, nuorisotakuudesta niin, että investointipankin kautta myönnettäisiin luottoa, jotta voitaisiin ottaa nuoria työhön erityisesti maissa, jossa on suuria työttömyysongelmia, tai sitten olisi tällainen eurooppalainen Business Angel-ohjelma, että voitaisiin tällä kautta antaa luottoa paremmin yrityksille. Sitten minun huomioni kyllä kiinnittyy siihen, että täällä ei mainita pk-yritysten ongelmaa toimia kilpailukykyisemmin. Ne eivät kuulu mihinkään kansallista tai on ohjelmiin, jotka voisivat parantaa kilpailukykyä, niin siinä kuitenkin panostettaisiin tulevaisuuteen, parannettaisiin tuottavuutta ja ilmoita ja vähennettäisiin muutkin maksuja. Näitäkään kysymyksiä ei käsitellä ja sitten tässä jää ulkopuolelle kaiken tyyppinen uuden talouden, uudet talouden muodot. Ja se on kuitenkin iso osa eurooppalaisen talouden tulevaisuutta, nimittäin sosiaalinen talous ja niin kuin aikaisemmassa keskustelussa puhuin, en nyt siihen halua, halua liikaa jatkaa, mutta kuitenkin nämä väärät itseänsä harjoittajat, jos puuttuu, kun puuttuu työtä Euroopasta, erityisesti ongelmamaissa, niin myös ne ihmiset, jotka eivät löydä työtä, ovat pitkäaikaistyöttömiä ja sitten ne etsivät tavallaan toimintamahdollisuuksia itsenäisen ammattiharjoittamisen kautta ja sitten ne, jotka on suljettu pois yrityksistä ja sitten toimivat mm, itsenäisinä toimijoina, mutta eivät kuitenkaan halua olla mitään itsensä, vaan heidät ole niin heitetty yrityksestä pihalle, jotta yritys voi vähentää, vähentää omia palkkakustannuksiaan. Tämä on yhä nouseva ongelma, kasvava ongelma Euroopassa ja nyt olisi tässä tekstin yhteydessä hyvä tilaisuus puhua tästäkin ja etsiä ratkaisuja ja vaihtoehtoja tälle ongelmalle. Ja vielä lopuksi, niin kuin alussa jo sanoin, näen tässä joitakin puutteita ennen kaikkea on sellaisia kysymyksiä, joita pitäisi käsitellä hiukan eri tav- tavalla. Muutoin meidän ryhmämme ei voi sitä tukea. Ja pyrimme sitten käyttämään parlamentaarisia reittejä, jotta voimme korjata näitä virheitä. Kiitoksia. Kiitos. Minulla on vielä kaksi puhujaa. Benion liberaaleista ja Chabaöri EPPstä ja sitten komissio. Ja sitten esittelijä päättää keskustelun. Phil, ole hyvä. <clears throat> Yes, this is... Niin, tämä on jälleen yksi Debakkerin mietinnöistä. Hän on esitellyt. Valitettavasti hän sai mietinnön vasta juuri ennen kuin hän lähti Tallinnaan, joten kommentit ovat lähinnä sen tyyppiseltä, mitä hän haluaisi tähän mietintöön. Hän on samaa mieltä siitä, että pekoyritykset ovat meidän taloutemme selkäranka ja että täytyisi lyödä sellainen puikko, tuotteet, joiden avulla yrittäjyys on helpompaa ja voidaan kasvattaa yritystä. Hän korostaa sitä, että meidän pitäisi vain taas kerran tehdä mietintöä, uutta mietintöä PK-yrityksistä, vaikka mikään ei käytännössä erityisemmin muutu. Filip oli esittelijä Ekonin mietinnöstä, joka tarkoituksena oli parantaa rahoituksen saantia pk-yrityksille mutta eh, yrittäjät vieläkin valittavat sitä, että mm, tilanne ei ole parantunut, joten nyt on ryhdyttävä toimiin eikä niinkään, niinkään puhua enempää. Ja mietinnössä meidän pitäisi katsoa, mitkä prioriteetit ovat, ja hän on nostanut esiin neljä prioriteettia. Ensinnäkin eh, rahoituksen pääsyn saaminen kestävällä tavalla, ei lyhytkestoisia toimenpiteitä, vaan pitkäkestoisia. Sitten toiseksi koulutusjärjestelmä. Me tarvitsemme korkean tason koulutusjärjestelmiä, joissa on päteviä opettajia ja järjestelmiä, jotka ottavat huomioon yritysten pätevyystarpeet, mutta yrittäjyys on lisäksi myös otettava mukaan koulutusjärjestelmään. Kolmanneksi on vähennettävä olemassa olevaa hallinnollista taakkaa pk-yrityksille, kuten edustaja Mäkin tai Busekin jo sanoi, erityisesti yritysten perustamisvaiheessa, mutta myös myöhemmin ja samalla on varmistettava, että uusi e, EUn kansallinen ja alueellinen lainsäädäntö ei lisää taakkaa PK-yrityksillä. Ja neljänneksi e, joustavat työmarkkinat ja sosiaalinen turvaverkko. Jos on erittäin joustavat työmarkkinat, niin saadaan enemmän ihmisiä työmarkkinoilla, joita tarvitaan, jotta saadaan aikaan pätevää työvoimaa. Ilman pätevää työvoimaa mm, yrittäjät eivät koskaan pysty kasvattamaan yrityksiään, mutta Philip siis odottaa tätä keskustelua tulevina viikkoina. Kiitoksia. Kiitos ja sitten Chabayri. Kiitos. En käytä liikaa aikaa tähän. Haluaisin vain sanoa, että Philip Lään on esittelijä meidän puoleltamme. Mutta sen vuoksi, että meillä on nyt äänestyksiä myös muissa valiokunnissa, niin hänen piti mennä sinne ja hän luuli ehtivänsä ajoissa takaisin, mutta näin nyt ei käynyt. Mutta haluan kuitenkin kertoa, että tämä asia on meille hyvin mielenkiintoinen ja tulemme pitämään tätä tarkkaan silmällä. Ja Filip hoitaa tätä meidän nimissämme. Kiitos ja sitten äh, komissiosta edustaja Erova Olivus. Uh, arvoisa uh, puhemies Komissio on tyytyväinen tähän mietintöön, jossa keskitytään kaikkein tärkeimpiin ajankohtaisempiin kysymyksiin. Miten EU voi vaikuttaa hyvän ympäristön laatimiseen yrityksille, uusille yrityksille, että luoda, luodaan työpaikkoja. Tähän todellakin keskitytään Yrityspolitiikassa me tässä korostetaan tärkeitä kysymyksiä, kuten rahoituksen saaminen, markkinoille pääsy, taidot, ne omat neljän peruspilarin kohdalla, mitä tulee teollisen politiikan strategiamme. PK-yritykset ovat ratkaisevia EUn taloudella ja tämän vuoden tammikuussa komissio hyväksyi yrittäjyystoimintasuunnitelman, jotta voidaan vapauttaa eh, potentiaalia Euroopassa ja poistaa olemassa olevia esteitä ja uudistaa täysin yrittäjyyskulttuuria Euroopassa. Paremmasta sääntelystä komissio toimi varsin aktiivisesti jatkaen tätä konsultaatiota, johon komissio ryhtyi eh, kun kysyttiin, mitkä ovat kaikkein hankalimpia lainsäädäntöosuuksia pk-yrityksessä. Sitten komissio ryhtyi usein toimiin, jotta lainsäädäntö olisi kevyempää. Tiedonannossaan komissio puhuu politiikan alueesta, joilla se ryhtyy erityistoimiin yksinkertaistamaan tai vetämään pois jopa EU-oikeutta, jotta vähennettäisiin taakkaa yrityksille ja varmennettaisiin täytäntöönpano tulee helpommaksi, mitä tulee EU-lakeihin. Tässä poliittisissa puitteissa pääroolina komissiolla on varmistaa oikeat olosuhteet edistää investointeja, ja kehittää markkinoita, nopeuttaa uuden teknologian käyttöönottoa ja poistaa esteitä jotka rajoittavat työpaikkojen ja yritysten kasvua. Mitä tulee yritysten aktiiviseen rooliin ja mukanaoloon, niin se on aivan ratkaisevan tärkeää, jotta saadaan aikaan parempaa luottavuutta ja saadaan kasvua aikaan. Euroopassa pyrimme toimimaan myös, käyttää synergiaa hyväksi kaikilla pääalueilla, jotta saavutetaan tämä sekä kansallisella tasolla mukaan lukien rakenteelliset uudistukset ja EU-tasolla. Tämä on aivan erityisen tärkeää meistä tästä, tätä myös korostan tässä mietinnössä. Kiitoksia. Thank you very much. And to finish the uh, debate. Kiitos. Ja sitten Mäkinsä ja esittelijä vielä lopuksi. Olkaa hyvä. Haluaisin vain kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja Mari, kiitos tuestasi. Minä tiedän, että täällä äh, on aloja, joista olemme eri mieltä, mutta odotan mielenkiinnolla sitä, että saan sinulta sinun ehdotuksesi ja tarkistuksesi. Sitten äh, Sergio, kyllä, äh, tässä on puutteita ja todellakin odotan tarkistuksia. Energiakustannukset on hyvin validi kommentti mutta täytyy myös äh, arvostaa oma alue, äh, tätä äh, oma-aloite mietintöä, joka saa olla vain neljäsivuinen. Ähm, minähän kyllä taatusti tarkistan, teen tarkistuksia myös omaan mietintööni. Mutta kohta 13, siinä on hyvin paljon rahoituksesta, jos haluatte sitä vielä laajentaa, niin toki odotan ilolla. Haluaisin kiittää Filia ja Debakeria heidän mielenkiinnostaan ja odotan teiltäkin tarkistuksia. Ja sitten eh, edustaja Ori rambulaanin eh, nimissä minä arvostan teidän eh, mielenkiintoanne ja uskon, että me voimme saada aikaan muutoksen, eroa, kun tuomme nämä eri näkemykset yhteen mietintöön ja lisäämme sitten tähän oman äänemme on tärkeää, että me huomioimme myös sen, että, US, että, että unionissa on jäsenvaltioiden kesken hyvin erilaisia äh, malleja, kuinka monta päivää esimerkiksi kestää perustaa yritys. Yhdistyneessä kuningaskunnassa se on 13 päivää ja Maltalla se on 40 päivää. Joten olisi hyvä, jos me voisimme äh, tavallaan jakaa parhaita käytänteitä niin, että kaikki voisivat olla yhtä hyviä kuin paras. Lopuksi vielä minä uskon, että yritysten perustaminen, jotta voidaan vähentää työttömyyttä, on hyvin tärkeää. Eilen minun omalla alueellani me saimme ilmoituksen siitä, että meillä on 13 000 uutta työpaikkaa, jotka on luotu viimeisen kolmen kuukauden aikana ja että työttömyysluvut ovat laskemassa. Ja toivon, että tämä olisi sama lähestymistapa joka puolella Eurooppaa. Kiitos. Kiitos. 4. marraskuuta kello 12 on tarkistusten määräaika. Ja me äänestämme sitten valiokunnassamme joulukuussa ja tammikuussa täysistuntoon. Ja nyt Richard Howitt saa ottaa oman asiansa, koska hän joutuu menemään muualle. Mutta hän lupasi olla todella lyhykäinen. Richard, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että olet joustava, kun meillä olemme myöhässä aikataulusta, mutta koska olemme yritysten yhteiskuntavastuusta tehneet yhteistyötä pitkään, niin tässä on vain yksi elementti. Tämä on tämä vaatimus avoimuuteen yrityksiltä, joilla on sosiaalisia ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksia. Meillä on ollut paljon keskustelua tästä, mutta me olemme tukeneet sitä periaatetta, että muutettaisiin yritysdirektiivejä, jotta avoimuus näkyisi. Vuosikertomuksissa tämä oli suositus minun mietinnöstäni, jonka minä hoidin tässä valiokunnassa viime vuonna ja komission jäsen Barnier on julkaissut ehdotuksen ja te olette minun minusta tehneet äh, valmistelijan ja kiitän siitä. Äh, tänään on ensimmäinen keskustelu, mutta aion esitellä teille lyhyesti äh, tiettyjä tarkistuksia. Ensimmäinen koskee arvoketjua, tuotantoketjua. Meidän täytyy saada tähän oikea sanamuoto, mutta varmasti valiokunnan jäsenet ymmärtävät, että jos joku mietintö on keskittynyt ainoastaan pääkonttorin toimintaan, isäntämaassa Euroopan unionissa, niin, niin ei siellä synny ongelmia. Ongelmia liittyy usein ennemminkin tuotantoketjuun. Ei voida mennä tietenkään toiseen ääripään sanoa, että yrityksen on tiedettävä jokaisen alihankkijan kaikki tuotantovaiheet kaikissa maissa. Täällä täytyy olla jonkinlainen hyvä sanamuoto, eh, jotenkin sen pitäisi liittyä vaikutusten arviointiin ehm, ja yritysten pitäisi käy, noudattaa huolellisuutta tässä asiassa. Toinen tarkistukseni liittyy tähän. <clears throat> Kolmas liittyy eh, kansainvälisiin sopimuksiin. Ehm, tämä tekstiluonnos huomioi tämän. Emme halua kuitenkaan olla liian tarkkoja. Minä olen lisännyt eh, niin sen, että uudelleen nimitään OECDn johtoviidat, erilaiset muut periaatteet. Olen laittanut nämä kaikki johdantoosan kappaleeseen ja minä ehdottaisin, että laitetaan nämä myös artiklan alaviitteeseen ja tällä tavoin annetaan tietty viesti ilman mitään liiallista sitoumusta Toivottavasti tämä sopii valiokunnalle. Suositan sitä, että että meillä on täytäntöpanon velvollisuus, mutta sanomme jäsenvaltiota, ne voivat itse päättää, mitä sen haluavat tehdä. Tämä varmasti saa konsensuksen valiokunnassa, joten ei mene pidemmälle. Sitten johdantosan kappaleissa on sanamuoto, jota ehdotaan, mutta voimme keskustella siitä yksityiskohtaisemmin. Suositan sitä, että mm, meillä on ei-sitovaa ohjeistusta ja se toimii. Kun on kyse ihmisoikeusraportoinnista, niin minä kannatan tätä Luulisin, että tietyt kysymykset, joita investoija yhteisö on ehdottanut, näistä hän äh, ähm, äänestetään jopa äh, yritysten vuosikokouksissa, joten koska nämä toit investoijilta, niin nämä ovat mielenkiintoisia. Olen varmis ottamaan vastaan äh, ehdotuksia muilta kollegoilta ja tuen kovasti integroidun mietinnön laatimisen tai raportoinnin periaatetta. Komissio tällä hetkellä pystyy tekemään lainsäädäntöä integroidusta raportoinnista. Se varmaankin selviää kymmenen vuoden sisällä. Emme voi nyt sitä mitenkään hakata kiveen. Mutta kyse ei ole sosiaalipolitiikan siitä, että sosiaalipolitiikalla, ympäristöpolitiikalla ja ihmisoikeuspolitiikalla ei olisi rahoitusvaikutusta. Se ei ehkä näy suoraan, mutta kyllä sillä on rahoitusvaikutusta. Haluaisimme, että yritykset ymmärtävät ymmärtävät tämän ja ottavat sen huomioon. Monet yritykset ovat tässä eturintamassa ja se tapa, jolla haluan tätä edistää, on se, että meillä on jonotason kappale direktiivissä, jossa sanomme, että rohkaisemme jäsenvaltioita panemaan tätä direktiiviä täytäntöön tavalla, joka on johdonmukainen integroidun raportoinnin periaatteiden kanssa. Tämä on hyvin yritysystävällistä, mutta välittää kuitenkin oikean viestin. Odotan kovasti suosituksianne ja olen valmis vastaamaan kaikkiin mahdollisiin kollegojen kysymyksiin. Kiitoksia. Kiitos. Kaksi puhuja, Phil Bennion ja Thomas Mann. Philip, saat olla ensin. Yes, this is, uh, this is Philip de Backer's, uh... Jälleen Philip de Backerin äänellä jatkan. Hän on valinnut minut Hyvän päivän, viettää päivää Tallinnassa, kun suurin hänen mielestään on tänään kokouksessa käsittelyssä. Hän uskoo, että yhteiskuntavastuu yrityksissä voi luoda kilpailuetuja, joten yritysten yhteiskuntavastuun näkeväksi tekeminen on tärkeä, hyvä asia yleensä. Hän pyytäisi, että 10 prosenttia ja suurimmista yrityksistä kertoisivat säännöllisesti ympäristö- ja sosiaalista kysymyksistä. Johtuuko se siitä, että he ole vastu- tietoisia tästä lisäarvosta vai ovatko he sitä mieltä, että tämä on vain taakkana heille, mutta pitäisi tulla selväksi, että CSR-raportointi pitäisi harjoittaa vapa- vapaaehtoiselta pohjalta. Kun puhutaan hallinnollisesta taakasta, tässä hän on erittäin tyytyväinen siitä, että pk-yritykset vapautetaan tästä ei niin, eivätkö ne hyötyisi myös yritysten yhteiskuntavastuusta, mutta nyt ehkä puuttuu henkilö resursseja ja kustannukset saattavat olla niille korkeammat. Filip on myös tyytyväinen komission ehdotukseen sikäli, että siinä yritykselle annetaan joustavuutta, mutta ehkä voisitte pohtia hiukan laajempaa lähestymistapaa kuin alun perin on ehdotettu. Mitä tulee joustavuudesta, Filip halusi korostaa sitä, että jos haluamme välttää tällaisen li- liiallisen lainsäätelyn yksityiskohtaisuuden, niin uh, hän haluaisi mielellään keskustella näistäkin kysymyksistä esitellen kanssa jatkossa. Kiitos. Ja nyt uh, minä uh, haluan puhua en puheenjohtajan ominaisuudessa, vaan Richard tietää, me olemme tehneet yritysten yhteiskuntavastuun parissa useita vuosia yhteistyötä ja tehneet kompromisseja. Olen vakuuttunut, että me saamme tässäkin aikaan kompromissin, mitä tulee nimenomaan kysymykseen vapaaehtoisuudesta ja pakosta. Minä olen sitä mieltä, että CSR on hyvin tärkeä osa ympäristökulttuuria ja sen jälkeen on tapahtunut paljon hyvin monissakin yrityksissä. Olen samaa mieltä Filin kanssa, joka juuri viittasi siihen. Tämä on merkki myös siitä, että on kilpailukykyinen. Se, että voidaan äh, viitata siihen, että yritys on todellakin toteuttanut ja että kannetaan vastuuta yhteiskunnasta, työntekijästä, kannetaan vastausta, äh, vastuuta siitä, millä tavalla hoidetaan kaikkia resursseja. Tämä on tärkeää ja minusta vapaaehtoisuuden täytyy jäädä olemaan. Viimeisimmässä mietinnössä Richard käytit äh, mahdollisuutta olematta määrittelemättä, onko tämä vapaaehtoista vai pakollista ja se oli niin hyvä silta. Yritysten täytyy ensin sopeutua tähän, ei ainoastaan suurten yritysten, joille tämä on helpompaa, vaan myös pk-yritysten ja ne työstävät ja tekevät työtä, mutta me emme nyt saa tähän rakentaa paljon byrokratiaa, koska silloin äh, tätä ei voida toteuttaa. Eli siis äh, yritykset ovat tehneet paljon ja me haluamme tukea yrityksiä äh, konkreettisesti ja, ja tässä on päästy eteenpäin ja tämä on se signaali, jolla päästään hyvin eteenpäin. Minä olen ihan lyhykäinen, koska me olemme hieman aikataulusta jäljessä. Haluaako joku komissiosta vielä käyttää puheenvuoroa? Ei oikeastaan ketään vai? Ei. Selvä. Okei. Okay. Richard, ensimmäinen ja viimeinen puheenvuoro. Kiitos Thomas. Ensinnäkin Mä samaa mieltä ö, kanssasi. Me löysimme kompromissiin, me pääsemme vielä uudelleen kompromissiin, olet samaa mieltä kanssasi tästä. Ja sanokseni ihan selvästi, tekemäni tarkistukset ovat täysin johdonmukaisia sen kanssa, mistä sovimme viime vuonna. Samat kompromissit, samat kysymykset, tällä tavoin säästämme hyvin paljon aikaa ja armia. Ja mielelläni tapaan kollegoja yksityisesti eh, keskustelun näistä asioista. Tämä eh, kieli, jota me käytämme, koska ihmiset kuuntelevat eh, näitä keskusteluja, minä vetoan teihin, kuten tein viime viikolla, että käytetään samaa sanoja kuin sanoi joku viime vuonna, että äh, noudata tai selitä. Äh, äh, se tarkoittaa, että yritysten ei tarvitse noudattaa. Te voitte kutsua sitä vapaaehtoiseksi, mutta YKssa, komissiossa, mm, standardisointijärjestöissä on sanottu, että tämä ei pitäisi olla vapaaehtoinen versus pakollinen, vaan hyvä sekoitus minä todella uskon siihen, että teidän varaumanne ja muutkin, tehän edustatte tiettyjä huolenaiheita. Se parhaiten katetaan tällä noudata tai selitä periaatteella. Se, mitä minä tässä sanon, on, että eilen meillä oli konsultaatiokonferenssi, jota Tanskan hallitus johti, jossa he kertoivat tästä noudata tai selitä lainsäädännöstään. Äh, neljäntenä vuonna 98 prosenttia yrityksistä on valmiita noudattamaan, äh, vaikka niitä ei siihen pakoteta, koska tanskalaiset äh, hoisivat, hoitivat tämän oikein. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä voi olla hyväksi ympäristölle, mutta myös hyväksi yrityksille ja haluaisin rohkaista ihmisiä ja Novo Nordis, suuri lääkealan yritys, tuli kuulemiseen, jonka järjestin täällä valiokunnassa, ja se tuki tätä lähestymistapaa, joten monet yritysmaailmassakin tukevat tätä. Ja sitten nämä muut kysymykset. Ensinnäkin soveltamisalasta ja pk-yritysten ulkopuolelle jättämistä olen täysin samaa mieltä. Voimme käyttää tuotantoketjua painostaaksemme pienempiä yrityksiä myönteisellä tavalla. Minä en kuitenkaan kannata mitään rangaistuksia ja sitä, että suuret yritykset peruvat sopimuksia tai yrittävät siirtää riskiä. Meidän täytyy suojella pieniä yrityksiä tässä, mutta toivottavasti teidän ryhmämme voi tehdä yhteistyötä meidän ryhmämme kanssa, jotta löydämme oikean sanamuodon. olen aivan samaa mieltä kanssasi siitä, mitä tulee mm, ylimääräiseen sääntelyyn. Me puhumme siitä, että integroitu raportointi on globaali lähestymistapa, globaali liike. 6000 yritystä on siihen liittynyt maailmanlaajuisesti joten komission jäsen Barnier mielestäni aivan oikein ei tässä nyt ole luomassa mitään eurooppalaista standardia eh, eurooppalaisia performanssiindikaattoreita, vaan hän sanoo, että kansainväliset standardit riittävät, mutta tämä on tapa edistää niitä ja tämä on mielestäni oikea lähestymistapa ja siksi se saa tukeni. Kiitoksia. Vielen Dank, ähm, Richard. Wir haben die Deadline für... Kiitos Richard. Määräaika on 24. lokakuuta kello 12 puhumme 5. marraskuuta valiokunnassa ja 25. myös ja sitten 26. marraskuuta äänestys. Jurivaliokunta on vastuuvaliokunta, ikävä kyllä mehän olisimme tämän mielellämme olleet. Ja sitten helmikuussa äänestys täysistunnossa. Näin kohta 19 on hoidettu. Ja siirrymme takaisinpäin kohtaan numero 16, joka on itse asiassa Elisabeth Moran Chartierin kohta, mutta Shaba häntä edustaa. Kiitoksia. Elisabeth pyytää anteeksi poissaoloaan, mutta nyt on hänen omassa vaalipiirissään parlamentaarinen tilaisuus ja hän joutuu olemaan paikalla. Mietintö ei nyt ole kovinkaan hankala ja uskon, että helppo sitä on ihan tukea. Me puhumme siitä, että muutettaisiin neuvoston säädöksiä tässä yhteydessä. Tässä on kyse siis lausunnosta, joten Regi-valiokunta tulee käsittelemään asiaa myös ja meidän lausuntomme liitetään sitten heidän, tai olemme riippuvaisia heidän mietintökäsittelystä. Tärkeää on se, että parlamentti antaa tukensa lisää täydennysrahoitukselle. Puhumme eurooppalaisesta huippukokouksesta 26.–27. kesäkuuta, jolloin tehtiin päätös tästä asiasta, siis viime kesänä, ja puhutaan myös aiheutusta tuhosta kriisin myötä, tai siis kriisin aiheuttamasta tuhosta ja hankaluuksista, ja Puhutaan ensi vuoden talousarviosta ja me pyrimme tätä kautta korvaamaan maksuja. Sitten on eri summia, 20 miljoonaa esimerkiksi Italialle ja niin edelleen. Näistä on kyse tässä tämän mietinnön yhteydessä. Ja itse asiassa puhumme maista, joilla on korkeampi kuin EUn keskitasoinen työttömyys ja valtioiden päämiehet ovat sitä mieltä, että kriisin aiheuttamat vaikeudet ja jotta saataisiin aikaan yhteinen sopimus, uhraukset, joita on tehty, niin haluttiin tällaista lisärahoitusta ongelmamaille. Ja Elisabeth on todellakin samaa mieltä, mitä on esitetty. Hän ei halua jättää mitään tarkistuksia ellei me sitten halua, niin meidän ei pitäisi myöskään lykätä tätä prosessia niin, että nämä toimenpiteet tulisivat mahdollisimman nopeasti voimaan. Siis mitään tarkistuksia esitellä ei ole, ja hän tukee tätä regi-mietintöä myös. Uskon, että tästä marraskuun 22. päivään saakka voitte tarkistuksia tehdä, jos haluatte tehdä. Me äänestämme viides marraskuuta, siis 22. tätä kuuta mennessä voidaan tehdä tarkastuksia. Mutta pääasiassa tässä oikeastaan kaikki tästä lausunnosta ei mitään tarkistuksia ja sitten tätä voidaan todellakin täysillä tukea. No niin, sitten seuraava. Alessandro, onko sinulla tähän jotain muutettavaa tai täydennettävää? No presidente, es para... Ei puheenjohtaja, halusin vain sanoa, että ST-ryhmä ei tule tekemään tarkistuksia Ihan samoin perusteen kuin Elisabetkin tämä tulee voimaan ennen joulukuuta, jotta voidaan toteuttaa näitä ohjelmia. Ja ST-ryhmä on samaa mieltä sisäisten kanssa ja näin ollen ei tarkistuksia. Prima, vielen dank. Die anderen aber die... Kiitos. Mutta ne, jotka haluavat tehdä tarkistuksia, niin 22. lokakuuta kello 12 on määräaika, mutta vain englanniksi, koska muuten homma ei hoidu. Mutta ehkä tämä hoituukin ilman tarkistuksia. Ja äänestys on 5. marraskuuta. Sitten Chaba. Minulla on tässä että kohta 17, joka on kollega Kojan kohta, jossa on kysymys kohesiopolitiikkaa käsittelevästä kertomuksesta ja strategiakertomuksesta. Ole hyvä. Kiitoksia oikein paljon siitä, että sain puheenvuoron. Niin, eh, Adam Kosa on ulkomailla koko viikon, jota hän ei voi olla täällä, mutta hän pyysi minua välittämään pääviestit, jotka hän haluaisi tässä yhteydessä välittää. EUn kohesiopolitiikka tuona ajanjaksona on se kysymys, jota tässä käsitellään. Meillä on kaksi mieti- raporttia komissiolta, 7 ja 8, joita me tarkastelemme nämä ovat tässä pohjalla. Seitsemäs ja kahdeksas kohesioraportti ovat tervetulleita ja hänen mielestään vuoden 2014 kohesiokertomuksen täytyisi tarkastella äm, talouskriisin pitkän tähtäimen vaikutuksia ja kohesion vähenemistä Euroopan alueiden välillä. Meidän täytyy tehdä jotain tälle kuilulle, joka on syntymässä. On useita ongelmia, eh, esimerkiksi koulupudokkaiden määrä eh, ja heidän suuri määränsä tietyillä alueilla. Tämä on eräs asia, josta olemme puhuneet hyvin paljon. Puhunut tästä 10 prosentin tavoitteesta ja mm, meidän täytyy katsoa, että nuoret pätevöityvät ja pääsevät työmarkkinoilla pätevyyksien puuttuminen usein johtaa työttömyyteen, joka usein taas johtaa köyhyyteen. Viime aikoina olemme kuulleet komission jäsentä, joka on puhunut johtopäätöksistä, joita on tehty analyyseistä ja pätevien ihmisten tulevaisuuden näkymät Euroopassa ovat varsin synkät ja ne ovat synkkenemässä. Me tarvitsemme nopeita toimenpiteitä. Meidän on muutettava tilannetta ja joillain alueilla työllisyys on alle 60 prosenttia. Tämä on valitettavaa. Nyt jo vuosikymmenten ajan olemme nähneet, että olemme pyörineet tuon tason ympärillä. Ja meillä on ongelmia tiettyjen jäsenvaltioiden sisälle, jossa jäsenvaltioissa on tiettyjä alueita, joissa työllisyysaste on hyvin alhainen ja olemme tietoisia siitä, että eh, Euroopassa tarvitsemme yhä enemmän ihmisiä, jotka eh, ovat työmarkkinoilla. Jos haluamme maksaa niistä mm, julkisista palveluista, jos haluamme ne rahoittaa, niin silloin meidän on katsottava sosiaalipolitiikkaa, eläkejärjestelmää, terveydenhuoltojärjestelmää. Meillä täytyy olla tulot kaikkien näiden eh, palvelujen toteuttamiseksi, joten tarvitsee enemmän tuloja ja tässä on suuria puutteita ja toinen asia, johon hän kiinnittää huomiota, niin kutsuttu urbaani paradoksi. Ehm, nimittäin se, että jos katsotaan indikaattoreita, saattaa näyttää siltä, että tietyt alueet, esimerkiksi pääkaupunkialueet tai eh, kaupunkialueet, ovat paremmassa asemassa kuin mitä ne oikeasti olevat. Siellä kuitenkin on köyhyyttä ja näissä suurissa kaupungeissa, jotka ovat taloudellisesti paremmin kehittyneitä, siellä asuu kuitenkin ihmisiä, jotka saa paljon työttömyyttä, on yksinhuoltajia, omaishoitajia, ihmisiä, jotka ovat lähellä eläkeikää tai elävät yksin ja kaikkiin näihin ryhmiin on kiinnitettävä huomiota, jotta voidaan varmistaa, että kaikilla on samanarvoiset mahdollisuudet. Meidän on käytettävää tiedotus- ja viestintävälineitä ja poistaa esteitä näiden käytöltä. Ja Aram on erityisesti huomioinut tätä ja hän on huomioon sitä, miten voidaan varmistaa, että on objektiivisia vertailukelpoisia indikaattoreita niin, että voidaan ottaa huomioon äh, väestörakenteen muutosten tuomat haasteet ja Aadaan mielellään ottaa rakentavia tarkistuksia mukaan tähän lausuntoluonnokseensa, joten hän tulee ensi viikolla takaisin ja hän on valmis sitten keskustelemaan tästä kollegojen kanssa. Kiitoksia Adamin puolesta. Komission Kiitos. Ei muita puhetta. Haluaako joku komissiosta sanoa jotain? Ei näytä sinne. As, oh, kuitenkin, olkaa hyvä. Um, brief comment from the DG for Region. Nyt kommentti Regi hyvästä Luisteeksi. Olemme tyytyväisiä näihin kommentteihin, joita olemme kuulleet ja jaamme kuudennen kohdisen raportin tavoitteet tarttua näihin pitkäaikaiskysymyksiin, joihinkin niissä tiedämme kuitenkin, kuinka vaikeaa on yritä mitata kriisiä, joka ei ole vielä suinkaan ohi, ja köyhyyttä, ja jopa lamakaan ei ole täysin ohi. En usko, että tämä kuudes kohesiokertomus pystyy kaikkia kysymyksiä käsittelemään, mutta myös tämän kertomuksen jälkeenkin meitä kyllä kiinnostaa jatkaa sen pohtimista, miten alueet ja kaupungit ovat kärsineet kriisistä ja miten, miten käy myös tulevina vuosina. Kiitokset, eh, herra Dijkstra. Schaukel Dijkstran, muistan tämän nimen. No, Keskustelu on päättynyt. 24. lokakuuta kello 12 on määräaika tarkistuksille. Ja keskustelemme 26. marraskuuta valiokunnassa. Ja Regi vasta tammikuussa käsittelee, niin sitten helmikuussa ehkäpä täysistunto. Kohta 18. Tämäkin on kollega Kosan mietintö, joka ei voinut tulla, mutta Erik Bauer on luvannut häntä edustaa. Edut, ole hyvä. Uh. Kiitos puheenjohtaja. Lausunto itsessään on perustu Louis Michelin mietintöön, eikä siinä vaadita sitä, mitä me yleensä odotamme. Siinä ei ole lähdetty aikaisempien vuosien pohjalta, vaan se on keskitytty siihen, mitä me voimme tehdä tulevaisuudessa ja mitä meidän pitäisi tehdä ja valvoa. Siinä se vaatisi myös perustamissopimuksen muutoksia. Joten puolet on mietinnöstä on tätä ja toisessa puolessa on keskitytty ei niinkään perusoikeuksiin, vaan oikeudellisiin periaatteisiin, arvokkuus, vapaus, tasa-arvo. Mutta hän ei puhu veljeydestä, vaan solidaarisuudesta, oikeudenmukaisuudesta kansalaisia kohtaan. Me emme koskaan aikaisemmin ole lähestyneet asiaa tällä tavalla. On vaikea tietää nyt, miten tähän pitäisi suhtautua, koska tämä menee huomattavasti pidemmälle kuin mikä se normaali puitteisto on. Lausunnossa katsotaan, mikä tilanne on. Tai mietintö, mietinnössä. Mutta Adamin lausunnossa halutaan keskittyä enemmän siihen, miten perusoikeuksia voidaan tulkita esimerkiksi työllisyys- ja sosiaalipolitiikassa – ja sen vuoksi Michelin mietintö on Adamin mielestä, äh, tai sen pitäisi olla hyvin äh, objektiivinen. Ja olen samaa mieltä. Tulee olemaan hyvin vaikeaa tälle valiokunnalle ja vastuuvaliokunnalle tehdä näin, koska tässä on nyt äh, Aika monen ongelma, mutta varmaankin teette tähän tarkistuksia ja pyytäisinkin, että tarkistuksissa keskityttäisiin sosiaalisiin ja työllisyyteen liittyviin kysymyksiin, koska tämä on se meidän tehtävämme. Tähän meidän pitää lähinnä kiinnittää huomiota. Kiitos.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 oman työryhmän nimissä, koska emme vielä tunne tätä tekstiäkään. Ja varjoesittelijä vielä odottaa omien tarkistusten laatimasta, mutta minä olen kyllä seurannut valpaasti tätä puheenvuorosi. Ja me, mehän tulemme keskittymään ennen kaikkea sosiaalisiin oikeuksiin, perusoikeuksien ovat sosiaalisia. Tämä tulee olemaan johtavana lankana ja sitten tämä on se lisäarvo, jota voimme antaa tälle mietinnölle tästä valiokunnasta ja näin teemmekin. Öö, tässä on kyseessä, emme keskity tähän eräseen syrjäisen alueeseen Espanjassa kuitenkaan, mutta vielä henkilökohtaisesti sanoisin, että on tärkeää ottaa huomioon yksi asia, joka yleensä jää sivuun ja piiloon, tässä puhuttiin perusoikeuksista ja silloin aina ajatellaan yksilön oikeuksia, mutta tähän liittyy myös perusoikeuksien sosiaalinen ulottuvuus. On myös kollektiivisia oikeuksia, ne ovat myös perusoikeuksia, lakko-oikeus, työneuvotteluoikeudet, ne ovat tässä kollektiivisia ja usein ne jätetään tavallaan sekundaariseen asemaan suhteessa yksilön oikeuksiin, mitä tulee kollektiivisen oikeuksiin, niin näin juuri taataan perusoikeudet myös yksilön kohdalla ja ehkä ST-ryhmät todennäköisestikin tulee hyväksymään Kosan mietinnön ja korostaa juuri tätä puolta, jota ei ole kunnolla tässä vielä käsitelty eikä puolustettu eikä arvotettu kun ajatellaan sen arvoa kuitenkin, koska miljoonat henkilöt, työntekijät voivat kollektiivisesti puolustautua järjestöjensä kautta tai yksilötasolla, jos joutuvat hankalaan tilanteeseen, riippuvaisuustilanteeseen, johon liittyy monenlaisia riskejä tai joutuvat vakavankin köyhyyden ansaan. Tämän tyyppisiä kohtia SD-ryhmä aikoo ottaa esille. Olemme varmoja, käytän vielä tämän loppuajan hyväkseni, olemme varmoja siitä, että koska te olette näin koska EPP on niin liberalistinen ja vapaamielinen, niin ei pelkästään kuuntele meitä, vaan myös ottaa huomioon sosialistien kannat. Kiitos. Kiitos. Anteeksi. Välillä on pakko hieman. 24. lokakuuta on ähm, tarkistusten määräaika. 5. joulukuuta puhumme tästä ja 5. joulukuuta myös äänestämme tästä, mutta Edith Bauer saa vielä viimeisen sanan. One sentence, if... Uh, Vain yksi virke, jos sallin, että tämän lausuntoluonnoksen teksti on ollut netissä jo aika pitkään ähm, eri kielillä, joten ilmeisesti teidän varjoesittelynne ei vaan yksinkertaisesti löytänyt sitä. Okay. Good. So, yeah, let's... Selvä. Ja viimeinen kohta esityslistalla on kohta 22. Neuvottelut neuvoston kanssa vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahastosta. Äh, Aleksandr Serkas varmasti haluaa meille kertoa jotain tärkeää. Costello, que ha tenido que salir por... Costello, kun työtoverina joutui poistumaan johtuen lentoaikatauluista ja hän jätti minulle pienen tekstinpätkän ja kertoi minulle tuloksista, joita saatiin neuvotteluista tänä yönä ja päätöksistä, joihin neuvosto päätyi tämän rahoituksen, äh, rahaston kohdalla kaikkein vähävaraisimmille uutiset ovat varsin hyviä mielestäni, koska ne ovat juuri sen, siinä linjassa, mikä on ollut meillekin valiokunnassa tärkeää. Ensinnäkin pitää todeta, että uhat, joita oli rahaston kohdalla, ovat, eivät toteudukaan. Se tulee jatkossakin säilymään. Rahasto on äärimmäisen tärkeä niille Euroopan kansalaisille, jotka ovat kaikkein vähävaraisimpia. Heiltä puuttuu jopa elintarvikeita ja muuta perustarviketta meidän valiokunta on pystynyt myös vaikuttamaan tähän asiaan ja tulee selkeä. Tässä sekoitetaan tavallaan kaikkien jäsenvaltioiden osallistuminen vapaaehtoiseen osallistumiseen mm, eriasteisesti. Tähän varmasti tämä kuvastaa kaikkia mielipiteitä, joita täälläkin on esitetty. Kaikki maat osallistuvat noin viidellä miljardilla eurolla ja sitten miljardi euroa vielä lisää, jotta ne, jotka haluavat jatkossa osallistua, sitten toinen kysymys, joka on herra Kostelun kanssa tärkeä ja on edistetty varsin hyvin, nimittäin öö, täytyy myöntää sitten nämä kaikki tärkeät kumppanuudet, niille täytyy antaa tärkeä roolinsa. Tämä liittyy pk-yritysten sitten pieni ongelma, joka tulee ehkä esille tulevissa kokouksissakin, Neuvosto haluaisi laajentaa tuon mahdollisuus toimia myös muilla aloilla. Tässä on kyse elintarvikkeista, perusmateriaalista tarvikkeista ja tässä voidaan kyllä vähän varoittaa. Tämä on tavallaan epäsuora tapa vääristää materiaalista ja henkilökohtaista sovellusalaa tämän rahaston kohdalla, kun kuitenkin puhutaan kaikkein vähävaraisimmasta ja miten järjestetään se, että myönnetään näitä perustarpeita ihmisille heidän toimeentuloaan varten. Sitten neuvosto on tekin er... Eurovakausteijo antaa kantansa myöhemmin sitten tarkemmin vielä tästä asiasta ja neuvoston virheellisestä suhtautumisesta. Niin, Alessandro on hyvien uutisten viestintuoja, se on hienoa ja voimme sanoa, että tässähän meillä on eurooppalaista lisäarvoa, niin että nämä kaikkein vähävaraisimmat saavat tämän oman rahastonsa. Sava, ole hyvä. Kiitos, että saan puheenvuoron. Olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Alejandro sanoi. Minä itse eilen osallistuin trilogiin ja on pari asiaa, jotka haluaisin siitä mainita. Meitä ei täällä nyt ole kovinkaan montaa enää täällä läsnä, joten haluan sen vain esitys, äh, pöytäkirjaa. Me aloitimme kello seitsemän illalla trilogin ja kello kymmenen illalla 22 tämä vietiin, lopetettiin. Ja ainoastaan pieni osa asioista sisällöstä saatiin käsiteltyä. No okei, olemme me poliitikot eh, tottuneet tällaisiin työolosuhteisiin, mutta tämä ei ole tämä kaikkein terveellisin tapa hoitaa asioita. Mutta jos meillä on tulkit ja asiantuntijat ja kaikkia, me olemme tehneet aamu kahdeksasta lähtien töitä, niin ei näin pitäisi toimia. Näin ei voi tehdä ihmisille. Ja eilen sen lisäksi emme saaneet edes tulkkausta. Meille kerrottiin, että ei ole tulkkausta, koska ei ole tarpeeksi aikaa eikä tulkkeja tai mitä ikinä se nyt sitten olikaan. Minulla ei ole englantia työkielenä. Ei nyt tässä väitä, ettenkö ymmärtänyt, koska kollegat auttoivat minua ystävällisesti, mutta ei ollut, tämä ei ollut todellakaan miellyttävää. Ja olen todellakin samaa mieltä siitä, mitä kollega Costello sanoo minä olen huolissani, koska jos me katselemme eh, näitä tilanteita ja tätä kompromissia neuvoston kanssa, niin neuvosto halusi tavallaan laajentaa tätä niin, että ei autettaisi vain kaikkein vähävaraisimpia, kaikkein niitä, jotka eniten tarvitsevat apua, että annettaisiin heille ruokaa ja perus eh, edellytykset elämälle, vaan komissio ja neuvosto puhuu jo sosiaalista integraatiosta ja kaiken maailman asioista, huomattavasti laajemmista asioista, jotka haluttiin mukaan. Ja tuntui siltä, että tässä neuvosto oikein yritti etsiä jonkinnäköistä keinoa tehdä tästä pakollinen ilman, että tämä olisi pakollinen. Eli tavallaan vain et, haettiin näitä normaaleja edellytyksiä sosiaalirahastossa. Mutta sosiaalirahastossahan kaikki pitää tehdä sääntöjen mukaan. Joten ihan kuin me olisimme yrittäneet tehdä jotakin, mitä ei haluta tehdä. Joten meillä on yhteinen intressi siinä, että meillä on olemassa väline kaikkein vähävaraisimmille, niille, jotka eniten apua tarvitsevat. Että meillä on väline, käytössä vuoden loppuun mennessä. Tämä on kaikki otettava huomioon tulevissa keskusteluissa. No, parlamentaarikkojen kanta on selvä. Tämän pitää olla vain kaikkein vähävaraisimpien rahastoja. Tämä on se signaali, josta meidän on pidettävä kiinni. No niin, nyt olemme päässeet lähes loppuun. Onko mitään muuta muissa esille tulevissa asioissa? Ei ole. Seuraava tapaaminen 5. marraskuuta 15-18.30 Olenpa iloinen siitä, että me saimme lähes kaikki asiat hoidettua ennen kuin kello on puoli yksi ja kiitokset tulkeille erinomaisesta avusta ja mukavaa päivää teille kaikille.